viennent les autres. Je vous annonce que les... Kerron teille koordinaattoreiden päätöksistä eilisen illan kokouksessa. 3. toukokuuta, samoin kuin viimeisessä TRAN-kokouksessa 11. huhtikuuta. Te löydätte kopiot näistä kahdesta kokouksesta, koska ne on jaettu. Jos teillä ei ole mitään huomauttamista tästä puoleen päivän mennessä, tarkemmin sanottuna kello 12.30, niin silloin voin tulkita päätökset hyväksytyiksi. Selvä, hyvä. No niin. Sitten siirrymme äänestykseen. Ihan pieni tarkistus ensin. Onko kaikilla kortit mukana, eli äänestys alkaa. Siis tarkistus. Eli nyt äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli me voimme siis aloittaa. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 14 vastaan, 5 tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 25 puolestus, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 17 vastaan. Yksi tyhjä. Olitte oikeassa hyvä, kun tarkistimme. Hyväksytty siis kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjä. Kompromissi hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 9.32 ovat identtisiä. Äänestämme niistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 20 puolesta. Anteeksi vain, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä. Kompromissi yhdeksän hyväksytty. Lopullinen teksti, koneellinen äänestys. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Kiitoksia esittelijälle. Wim van de Kampille. Allez, nous continuons. Nous continuons avec la stratégie spatiale. Seuraavana meillä on Euroopan avaruusstrategia. Esittelijä on edustaja Meissner ja annan hänelle puheenvuoron Olkaa hyvä. Ensuite, donnerai la parole au rapporteur fictif. Tämän jälkeen on puheenvuoro varjoesittelijöille ja lopuksi tietenkin pyydämme komissiota käyttämään puheenvuoron. De sortir en silence. Pyydän hiljaisuutta. Gesine, c'est à vous la parole. Gesine, ole hyvä. Das ist jetzt wirklich Yllättävää. Minä luulin, että tämän vähän myöhemmin. Tämä ei ole tässä esityslistassa. Minulla on vähän erilainen esityslista, mutta ei se mitään. Kyllä minä voin tästä aiheesta puhua. Selvä, no. Avaruusstrategia on Euroopalle hyvin tärkeä. Meillä on liikennevaliokunnasta lausunto. Teollisuusvaliokunta on tällä kertaa ja tietenkin Monet kerrat joudutaan miettimään, mitkä asiat ovat merkityksellisiä liikenteelle, mutta koko digitalisointi on kovin riippuvaista siitä, että meillä on avaruusstrategia, että olemme siinä mukana. Kyse on vähemmästä ruuhkasta, paremmista yhteenliitännöistä eri liikennemuotojen välillä. Tämän olen sinne kirjannutkin. Kyse on myös sisävesiliikenteestä – tai sitä, että tarkkaillaan laittomia tapahtumia meriliikenteessä. Egnos ja Galileo, monet meidän ohjelmamme Kopernikus, liittyvät liikenteeseen. Ilmailu on kovasti mukana myös avaruusstrategiassa, kuten olen esittänytkin. Tiedän, että meillä on 63 tarkistusta esitettynä, melko määrä siis kompromisseja valmisteltiin ja ensi viikolla on varjoesittelijöiden kokous, jossa aiheesta puhutaan. Uskoakseni tämä on kuitenkin aihe, josta olemme kovasti samaa mieltä. Se nähdään myös tarkistuksista. Muilla jäsenillä on samantyyppinen kanta kuin minulla. Ah, pahoittelen vähän, en olenkaan tiennyt, että tämä on tänään esillä. Minulla ei ole nyt siis asiakirjani mukana, mutta tämän verran voin sanoa lausunnostani. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, Monsieur Marinescu, bonjour, je vous voyais pas. Hyvää huomenta, herra Marinescu. En nähnytkään teitä ensin. Saatte puheenvuoron. Thank you very much. Hyvää huomenta puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tästä lausuntoluonnoksesta. Minun mielestäni teksti on oikein hyvä. Mielestäni avaruusstrategia on hyvin tärkeä koko Euroopalle, mikäli haluamme, että Euroopasta tulee avaruusvalta. Meidän on investoitava siihen ja ajateltava tulevaisuutta. Yleisesti ottaen on pidettävä huoli jo toimivista järjestelmistä, Galileo, Copernicus, Egenos ja myös tulevat järjestelmät. Govsatcom. Ne ovat tärkeitä, koska meillähän on kuva ja positio, mutta meillä ei ole vielä viestintää. Liikenteen osalta meidän on varmistettava rahoitus järjestelmien tulevaisuutta ajatellen, niin että saadaan ne pidettyä ajan tasalla ja turvattuina. Ja samanaikaisesti meidän on varattava riittävästi varoja tutkimusta varten, koska on tärkeää, että meillä on Yhdysvaltoja tai muita nousavia avaruusvaltoja, kuten Kiinaa vastaava vauhti yhteinen teknologian aloite, jota parlamentti ehdotti pilottiprojektin kautta, on hyvin tärkeä. Se on mukana avaruusstrategian prioriteeteissa. Komission olisi syytä noudattaa tätä ehdotusta. Nyt odotan kompromisseja ja varjoesittelyiden kokousta. Kiitoksia. Merci, Monsieur Marinescu. Madame... Kiitoksia. Sitten edustaja Hetkinen. olkaa hyvä. Merci. Uh, on, je remercie euh, la... Haluaisin kiittää esittelijää jälleen kerran. Onkin tärkeää muistaa, että toimme täysin tätä Eurooppa Euroopan avaruusstrategiaa kollegoiden keskuudessa tämä on hyvin tärkeää niin, että voidaan toteuttaa Euroopan potentiaali maantieturvallisuudessa, eli lento- ja laivaliikenteessä, ja että voidaan myös nämä autonomiset autot ja lennokit huomioida. On tärkeää, että komissio ottaa huomioon kantamme, koska liikenne yli niin niin kuin kyseessä on nämä, nämä eurooppalaisten ohjelmien toteuttaminen avaruusstrategian kautta. Meitä on ollut useita, jotka ovat tehneet samanlaisia tarkistuksia. Haluaisin palata strategian tärkeään asiaan, joka olisi selkeämmin esitettävä. Olisi annettavaa näkyvyyttä pitkällä aikavälillä näille Euroopan lähetysasemien tulevaisuuden kohdalta haluaisin tukea sitä, että komissiosta tulee instituutioiden pilari satelliittien lähetysalustojen osalta. Meillä on ITRE kanta, jossa pyydetään, että komissio pitää kiinni siitä, että unionin yrityksiä ja kolmansien maiden yrityksiä käsitellään tasavertaisesti julkisten hankintojen osalta. Minusta tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle tai tämä on vielä liian epäselvä. Eurooppalaisena jäsenenä meidän on lähetettävä selkeitä poliittisia viestejä ja pyydettävä että komissio varmistaa Euroopan, eurooppalaisten tukemisen tällä alalla. La parole est à Madame Foster, s'il vous plaît. Kiitoksia sitten Foster. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa. Tässä ei ole kiistaa 304 varustrategiaa viime vuosien aikana. On ihan selvää mielestäni, että meidän on huolehdittava siitä, että tämä asia on todella esillä, kun katsotaan teknologian kehittymistä ja kaikkia rajat ylittävää yhteistyötä. Oli se sitten satelliittien tuottamista tai mistä tahansa. Oikein hyvä asia tuo laukaisuohjelmien työ, kun ainoastaan muutama maa pystyy tähän tällä hetkellä. Mutta edustaja Meissner varmasti saa tukemme. Meillä taitaa olla vain yksi tarkistus. Ehkä saamme muutaman kompromissin. Emme näe tässä mitään ristiriitaista tällä hetkellä. Kiitos. Merci, Madame Foster. Madame... Kiitoksia. Sitten edustaja Gronitska. Pani předsedkyně, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustaja Meissneria. Kiitos tästä lausunnosta. Meillä ei ole paljon tarkistuksia. Tämä ei varmaankaan ole mitenkään hankila tehtävä, kun olemme kaikki samoilla linjoilla. Toivon, että meidän tarkistuksemme työstetään sinne mukaan. Me tuemme ryhmänä kaikkia niitä tarkistuksia, joiden kautta halutaan tukea yhteiseurooppalaista lähestymistapaa. On tärkeää huolehtia siitä, että Euroopan unioni voi toimia vahvana voimana tässä ja siksi Euroopan unionin ohjelmia on tässä käytettävä. Tärkeää on, että tuetaan avaruusstrategiaa ja erityisesti tässä on muistettava virasto ja yliopistot ja muut, jotka ovat mukana valmistelemassa tällaista huipputeknologiaa, kun ajatellaan avaruustyötämme. Tämä auttaa myös yrityksiä toiminnassaan. Kyse on hyvin haastavista tutkimusohjelmista, jotka voivat auttaa meitä myös liikenteen alalla. Mielelläni käyn jatkokeskusteluita. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Minäkin olen varjoesittelijänä tässä asiassa ja haluaisin lyhyesti puhua edustaja Maisnerille. Kiitoksia tekemästänne työstä. Olette aivan oikeassa, kun korostatte avaruusteknologian merkitystä innovaatiolle. Täällä mainittiin Copernicus, Galileo ja Egnos. Kaikki, kaikkien näiden ohjelmien al- ansiosta voimme valtavasti e- päästä eteenpäin niin, että saadaan aivan aivan nyky äh, tässä äh, hetkessä yhdistettyä nämä eri liikennevälineet voimme esimerkiksi täsmällisesti paikallistaa metrin tarkkuudella liikennevälineiden sijaintiin satelliittien avulla. Joten kyllä tässä on todella merkittävää edistystä tapahtunut. Sitten innovointi ja vaikutus tulevaisuuden liikkuvuuteen. Olemme jo puhuneet, että tulemme puhumaan autonomisista autoista, ertms lennokeista. Tämä on ihan välitöntä tulevaisuutta. Ei olisi oikein helppoa, että kaikki poliittiset ryhmät voisivat päästä yksimielisyyteen tästä asiasta. Olemme kaikki suurin piirtein samoilla linjoilla. Haluaisin kuitenkin muistaa sen, että ESA ei ole Euroopan unioni. Euroopan parlamenttina siis meillä on ainoastaan valta tehdä ehdotuksia. Olemme äänestämässä ESAn budjetista, joten tätä asiaakin olisi pohdittava. Toivon, että tarkistukset, tarkistukseni otetaan kompromississa huomioon ja varmasti pystymme hyvin koordinoimaan työtä myös eri kumppaneiden kanssa, koska meillä on yhteiset tavoitteet. Kiitoksia tekemästänne työstä. Madame Ayutu. Sitten edustaja Ayutu. C'est pas vous. Ei, ei, ei edustaja Ajutu, vaan komissio. Huomenta. Rova Kremie komissiosta. Tervetuloa tänne. Voisitteko kertoa meille tästä asiasta? Olkaapa hyvä. Oui, merci, madame le Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, huomenta. Komissio toi, haluan siksi kiittää teitä tästä lausuntoluonnoksesta ja tarkistuksesta. Keskustelu tuo hyvin selkeästi esille tavoitteen avaruusstrategiassa, jossa halutaan taas saada hyötyä avaruudesta maan perälle ja saada lisäarvoa meidän talouteemme ja meidän yhteiskuntaamme kuljetusliikennesektori on todella sektori, joka osaa arvostaa tätä lisäarvoa, ehkä hyvin kehittyneenkin. Ajattelemme turvallisuutta, liikenteen ohjausta, ympäristön suojelua. Tässä suhteessa komissio on täysin vakuuttunut kuinka tär- siitä, kuinka tärkeää on rakentaa vuoropuhelua avaruussektorin ja ei-avaruussektoreiden kanssa, nimenomaan kun on kyse liikenteestä on myös tärkeää painottaa sitä, että kun käytetään avaru- eurooppalaista avaruusstrategiaa, se tulee jatkumaan. Galileo 18 satelliittia ovat jo kiertoradalla ja joulukuussa 2017 ja, ja 18 käynnistetään Arjan Viitosen ohjelma, se on suunnitteilla, eli saadaan lisää satelliitteja kiertoradalle, eli ne järjestelmä tulee yhä toimivammaksi ja tehokkaammaksi, jos ajattelemme ajatustrategiaa. Se on hyvin kunnianhimoinen, koska me haluamme äh, lisätä Euroopan autonomiaa avaruudessa, ja silloin meillä olisi riippumaton vapaa pääsy avaruuden tarjoamiin palveluihin, kun ajattelemme elintärkeitä toimintoja yhteiskunnassa, joista liikenne on yksi niistä. Tutkimus ja innovaatio omaavat hyvin tärkeän sijan tässä strategiassa. Tällä hetkellä komissio työstää tämän strategian toteuttamista ja me olemme kuulemassa kaikkia osapuolia. Asianosaisia tarkoituksena on rakentaa inklusiivista vuoropuhelua, jotta voimme siinä selkeyttää, mitkä ovat painopistealueita ja selkeyttää myös jokaisen toimijan roolia Euroopan parlamentin, neuvoston, jäsenvaltioiden, valtioiden tai myös avaruusviraston roolia. Tässä mielessä teidän valiokuntanne lausunto on erittäin tervetullut, kuin myös kaikki lisäpanokset, jotka me haluamme välittää eteenpäin komissiolle. Kiitos paljon. Merci Kiitos paljon, rouva Kremie. Nyt annan puheenvuoron rouva Meisnerille. Ah, Kiitos paljon, kiitos myös kommenteista. Ennalta jo sanoin, että olen katsonut tarkistuksia. Varmasti hyviä kompromisseja saadaan ja melko yhtenäinen lausunto. Kaikki ovat painottaneet nyt tämän asian merkitystä. Liikennehän unohdetaan monien mielestä sisämarkkinoilla. Ja taitaa olla niin, että koko digitalisoituminen ja tekninen edistys – siinä unohtuu myös se, miten tärkeitä asioita nämä ovat liikennevirtojen osalta. Siksi on hyvä, että liikennevaliokunnasta saadaan lausunto. Pyrin ottamaan huomioon sen, että tätä, kunnioitetaan tätä Me teollisuusvaliokunnassa. Olen itsekin siellä jäsenenä ja muutkin, joten varmasti voimme painottaa siis sielläkin valiokunnassa liikenteen roolia. Ensi viikolla meillä on 10. päivä varjoesittelijöiden kokous, se on mukavaa ja sitten tietenkin lähetämme kompromissit kaikille. Kiitos. Merci. Kiitos paljon. Rova Meisner, tästä äänestämme 30. päivä toukokuuta. Laittakaa se allakoihinne jo. Nyt jatkamme eurooppalaisen strategian kanssa, jossa puhutaan vähäpäästöisestä liikkuvuudesta. Esittelijämme on Bais Eichhout. Annan hänelle välittömästi puheenvuoron sen jälkeen. Eri varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron. Ja sen jälkeen taas käännymme vähän kuuntelemaan komissiota, mitä mieltä komissio on tästä asiasta. Hyvää päivää, edustaja Eichhout. Puhe on vapaa, olkaa hyvä. Madam Chair, um, Kiitoksia puheenjohtaja komissio pyysi, että aloittaisin hitaasti, koska eh, he eivät ole vielä ehtineet paikalle. He ovat eh, yllättyneitä tästä eh, valiokunnan nopeasta etenemisestä, joten aloitan nyt hyvin verkkaisesti tässä, että komissiokin ehtii kärryille. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Se on tietenkin hyvin keskeinen mietinnö, joka mm, asettaa agendaa tulevalle, li, tulevaisuuden liikenteelle – ja sitä ohjaa se, kuinka voimme varmistaa sen, että liikenteen tulevaisuus on mahdollinen, mutta samaan aikaan voidaan vastata näihin haasteisiin, joita, jotka liittyvät erityisesti ilmastonmuutokseen. Näin ollen kyseessä on vähän päästöinen liikkuvuutta koskeva strategia ja komissio on sitten nyt tästä tiedonannon viime vuonna ja tämä on nyt vain parlamentin vastaus tuohon tiedonantoon ja tämä vastaus varmasti tulee vaikuttamaan lainsäädännöllisen ehdotuksen, jota voimme odottaa komissiolle, joten tiedämme, että tämä ei ole lainsäädäntömietintö, mutta se kuitenkin äh, asettaa ohjeita ja suuntaa, suuntaa parlamentin kantoja ja antaa vinkkejä siitä, mihin meidän mielestämme olisi mentävä liikenteessä huomioiden ilmastohaasteet, joten on tärkeää, kuinka tämä mietinnön hoidamme. Tiedämme ihan nyt tästä kontekstista vain, että myös ympäristövaliokunnassa ollaan laatimassa lausuntoa, jossa on muutamia asioita, joissa niillä on yksinomainen toimivaltuus. Hiilidioksidistandardit autoja ja pakettiautoja varten esimerkiksi ovat envivaliokunnan alaa, mutta kuten näette, esittelijä ajatteli, että en oikeastaan voi kirjata mietintöä mainitsematta ainakin näitä asioita, mutta tiedän kyllä, että loppupeleissä envivaliokunnalla on tässä, tässä viimeinen sana. Tämä on ensimmäinen keskustelumme koskien tätä mietintöä. Meillä oli, on myös maal, oli maaliskuussa kuulemistilaisuus, jossa kuulimme joitakin asiantuntijoita eri aloilta ja kuulimme heiltä heidän näkemyksiään koskien heidän toimialojensa tulevaisuutta. Ja näin olen oman mietintönikin sitten jäsentänyt ja lupasin varjoesittelijöillekin. Tästä me tapasin heidät eh, muistaakseni helmikuussa kuussa Strasbourgissa. Se tuntuu, että se on sitä jo hyvin kauan aikaa, mutta meillä oli tuolloin oikein, oikein mukava varjoesittelijöiden kokous. Niin kontekstista sitten vielä komissio varmaan tähän reagoi. Kyseessä on siis se, minkä tyyppisiä haasteita liikenne sektorilla on ilmastonmuutoksen vinkkelistä katsottuna. Onkin muuten korostettava sitä, että komissio on edelleen työstämässä tiedonantoa, joka on peräisin vuodelta 2011. Mehän kaikki tiedämme, että se on jo vanhentunut tiedonanto. Tässä on kuitenkin komission työpohja. Komissio on kuitenkin luvannut uutta strategiaa ja myös Pariisin sopimuksessa on näin vahvistettu vuoteen 2005, siis jokainen Pariisin osapuoli, niiltä odotetaan kertomusta vuoden 2050 perspektiivistä. Vuonna 2011 tiedonnoissa puhutaan 80 prosentin alennus vuoteen 2050 mennessä. Tämä on vähän täällä alapäässä, kun pyritään kahden asteen skenaarion. Jos katsotaan niin IPCCn numeroita, niin kaksi kolmasosaa mahdollisuudet on näin ollen pysyä kahden asteen alapuolella. Komissio käyttää tässä todella näitä alimpia arvoja. Mehän kaikki tiedämme, että Pariisin sopimuksessa rima on korkeammalle, pyritään eh, reilusti alle kahden asteen, jopa 1,5 aste, asteen tavoite on siellä mukana. Eli, eli näin ollen ne tavoitteet ovat korkeampia kuin mitä ajattelimme, ainakin verrattuna komission tiedonantoon 2019. Koska sitten komissio aikoo eh, hantella uuden etenemissuunnitelman, tämä on vähän epäselvää 2018-2019 varmaankin. No näin komission käsimerkeistä, että näin suurin piirtein on tarkoitus. Se merkitsee myös sitä, että liikennesektorilla tavoitteet ovat haasteellisempia ja vaikeampia. Meidän onkin varmistettava, että aina kun mahdollista liikennepuolella pyrittäisiin lähelle nolla päästöjä vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä varmasti pätee siihen liikenteen osaan, jossa tiedämme, että se on mahdollista. Ja tämä tietenkin esimerkiksi ö, koskee matkustajaliikennettä. En nyt puhu tässä muista liikennemuodoista, joilla on suurimpia vaikeuksia, kuten laivaliikenteellä ja lentoliikenteellä. asia, koskee sitä, että varmistetaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Nythän ei näin ole eri liikennemuotojen välillä. Jos haluamme täyden intermodaalisuuden liikenteeseemme, meidän on varmistettava, että meillä on samankaltainen hinnoitus, että ulkoistetut kustannukset otetaan samalla tavalla järjestelmään ja hinnoitteluun mukaan. Ja tämä on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, jonka ainakin nyt esitin tässä asiakirjassa. Kaikki on hyvin lyhyesti esitetty, tiedän kyllä, mutta kun tehdään valiokunta-aloitteesta mietintöä, niin, niin sitten meidän on odotettava parlamentin sääntöjä ja ja venytin kyllä tekstiä niin pitkälle kuin vain mahdollista sääntöjen mukaisesti niin, että saisin aikaan kokonaisvaltaisen kuvan liikennesektorista tähän, mutta voitte kyllä odottaa, että myös esittelee tulee tekemään tarkistuksia, joiden kautta voidaan sitten vielä täsmentää asioita paremmin. Reilu, tehokas hinnoittelu on tärkeä osa mietintöä. Näin ollen mainitsemme myös logistiikan ja digitalisoinnin haasteet Tämäkin on tärkeää, on varmistettava, että liikenteemme on niin kustannustehokkaampaa ja tähän haluaisin reaktioita. Sitten mietinnössä vielä käsitellään lopuksi hyvin yleisellä tasolla eri alojen tulevaisuutta ja tärkeimpiä haasteita. Mietinnön rakenne on nyt kuitenkin lähinnä valmis ja nyt odotan lisäyksiä varjoesittelijöitä niin, että saadaan vähän lihaa luiden ympärille eri eri osioihin. Yritin olla mahdollisimman konkreettinen, koska mielestäni olisi tärkeää välittää se viesti, että olemme mahtavan hyviä täällä Euroopassa viestinnän puolella, mutta sitten kun mennään siihen, mitä odotetaan pitkän aikavälin tulevaisuudelta, niin olemme vähän epäselviä, mutta on tärkeää, että teemme selväksi sen, mitä odotamme lainsäädännöltä. Tässä meidän on myös kunnianhimotasoa saatava korkealle jos tästä asiasta puhutaan eri alojen kanssa, niin yhä useammin ihmiset ja politiikan tekijät pyytävät apua ja ohjeita, mihin olemme menossa, antakaa meille turvallisuutta, mihin Euroopan matkalla, niin että investoijat tietävät, mihin suuntaan lähteä. Tämä näkyy myös mietinnöstä. Pyrin todella mahdollisimman konkreettisesti asian ilmaisemaan niin, että vältettäisiin se, että tämä olisi taas yksi hyvin epäselvä vie, tiedotus, joka loppujen lopuksi johon kaikki viittaavat, mutta joka päättyy sitten kuitenkin kaikkien pöytälaatikkoon. Haluamme antaa konkreettisia ohjeita ja visioita siitä, mitä odotamme, ja siksi täällä on myös numeroita e, esille, ja nekin pitäisi ottaa mukaan keskusteluun. Nyt oikein mielelläni kuulisin varjoesittelijöiltä kommentteja, niin että kuulisimme, mihin suuntaan mennään, ja loppujen lopuksi tämä on myös ohjenuora sitten komissiolle, kun komissio tekee oman lainsäädäntöehdotuksensa. Toivon, että oli, oli nyt tarpeeksi, tarpeeksi hidas niin, että komissiokin pääsee mukaan ja sieltä nousi ja ensimmäiset peukut pystyyn tänään. Kiitoksia. Kiitos edustaja Eichhout. Annan puheenvuoron Vario rap, varjoesittelijöille. Edustaja Salini, olkaa hyvä. Grazie. La, mm, sicuramente la... Kiitoksia. esittelijän kannoista voidaan varmaan olla yhtä mieltä. Meidän olisi saatava tietyt varjoalueet komission tiedonannossa katettua. Näiden osalta meidän on todella pyrittävä konkretiaan. Parlamento per capire quale sarà il futuro della eh, niin että todella täällä pohdimme, kuinka voitaisiin päästöjä saada alaspäin, erityisesti liikenteen alueella. On myös totta, että valiokunta aloitteessa mietinnössä ei sääntöjä lähdetä muokkaamaan, tässä luonnoksessa on joitakin asioita, jotka menevät vähän liiankin yksityiskohtaisuuksiin valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, kun tämä ei ole mikään asetus kuitenkaan, eli jo kyllä meidän olisi kannattava, kann, kyllä meidän olisi vähän mietittävä, mitkä ovat rajat tässä, mutta periaatteessa olemme kyllä yhtä mieltä näistä asioista. Sitten toinen yleishuomio, jonka mie esittelijä esittää on totta, että meidän on ymmärrettävä, kuinka, millaiset suhteet meillä on envivaliokuntaan, koska meillä on vähän monimutkainen ristikko tässä taso, biopolttoaineet, energiatehokkuus, kaikki nämä kuuluvat ENVin toimivaltuuksiin omalta osaltani olen pyrkinyt saamaan aikaan kannan, ö, oman kantani tarkistusten myötä taan varten, mutta on totta, että emme, kyllä meidänkin on pakko puhua näistä jotenkin järkevästi. Tässä pitää nyt vain koittaa edetä hyvin tiiviisti. Kaikkein keskeisimmät aiheet, joissa EPP pyrkii löytämään kompromisseja. Nämä koskevat teknologianeutraalisuutta ensinnäkin – Meillä on varmastikin suuria haasteita ja siihen on vastattava tarjo- tarjoiteen erilaisia vaihtoehtoja teollisuudelle. On erittäin hyvä, että kiinnitetään huomiota invest- sähkö, sähköiseen liikenteeseen Maanteilla on, meillä on paljon mahdollisuuksia ja teollisuus voi niitä hyödyntää taatakseen innovaation ja ympäristön suojan. Meillä on maakaasua, vetyä ja muita mahdollisuuksia. Meidän on toimittava täysin neutraalisti ja taattava samat kehitysmahdollisuudet näille kaikille. Biopolttoaineista olin aika järkyttynyt siitä, kuinka voimakkaasti komissio vaatii, että luovuttaisiin ensimmäisestä sukupolvesta ja siirrettäisiin saman tien ilman mitään porrastusta toisen sukupolven. On varmaa, että on hyvä siirtyä toiseen sukupolveen, mutta kyllä tässä pientä portai, portaisuutta tarvitaan. Olemmehan nähneet aikaisemmin kokonaan Eli siis teoreettisesti voidaan hyvin, hyvinkin hyviä päätöksiä tehdä, mutta ilman portaittaista lähestymistapaa on käyttänyt että on vaikea ja kustannukset korkeita. Tarvitaan siis asteittaisuutta ja olisi myös muistettava sosiaalinen turva. Biopolttoaineessa puhutaan 500 000 työntekijästä, joten kyllä tähän olen, on lähdettävä muistaen COP21 tavoitteet ja teollisuuden ja sosiaalipuolen tarpeet. Mitä sitten tulee tähän yleiseen lähestymistapaan? Meillä on yksityiskohtaisempiakin kommentteja, joihin ei nyt tässä mene. Esimerkiksi ilmailun osalta tällä on uusia tavoitteita, joita varmaankin on kalibroitava uudelleen. Niin, et, mutta yleisesti ottaen meillä, on, meillä oli vain yksi varjo esittelyyn kokous todella Strasbourgissa helmikuussa, mutta täällä, tämä on hyvä lähtökohta ja tästä voidaan lähteä tekemään tätä eteenpäin. Kiitos paljon edustaja Salinille. Seuraava, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, täällä minä olen. Hyvät kollegat, ensin haluaisin esittelijä Aikauttia kiittää tästä mietintöluonnoksesta ja tämän päivän alustuksesta – olen hänen kanssaan ehdottomasti samaa mieltä siitä, että valtavat ponnistelut ja kunnianhimoinen lähestymistapa on tarpeen, jotta liikennealalla näihin tavoitteisiin päästään, Pariisin ilmastotavoitteisiin, mutta myöskin ajatellen liikenteen valkoisen kirjan tavoitteita päästöjen vähettämisestä. Minä toivoisin, että tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön yhteydessä sitouduttaisiin parlamentissa tiukasti liikenteen vähiilisyyteen. Varmasti yksityiskohdat tulevat vielä keskustelun kohteeksi tästä mietinnöstä, mutta nyt haluaisin jo painottaa sitä, että yleisesti suhtaudumme tähän mietintöön myönteisesti. Monet keskeiset kysymykset tulevat mietinnössä jo esiin, kuten esimerkiksi vaatimus investoinnista tutkimukseen – Lisäksi tunnustetaan se, että kustannusten pitää vastata todellisia kustannuksia saastuttaja maksakoon, jotta kustannukset ovat sellaiset, että ne heijastelevat sitä haittaa, jota yhteiskunnalle syntyy. Sitten kevyt hyötyajoneuvot ja henkilöautot, niiden päästörajat ja myöskin kuorma-autojen. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan kaupunkiliikennettä ja sitä, miten ilmansaasteet tieliikenteestä ovat keskeinen ongelma. Olisi hyvä tässä pohtia innovatiivisia liikenneratkaisuja. Haluaisin tietenkin täydentää vielä muutamaa seikkaa vähän parannellakin. Tässä mietinnössähän puhutaan siitä, että liikenne ja liikkuvuus tulevaisuudessa – nähdään palveluna. Pitäisi ainakin lyhyesti viitata siihen, mitä tämä muutos tarkoittaa kuluttajille, työntekijöille ja yrityksille. Mitä tämä tarkoittaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutustensa kautta. Lisäksi olisi hyvä puhua vaihtoehtoisista polttoaineista, jotka ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan vähähiilisyydestä. Siksi ei pitäisi ajatella ainoastaan biopolttoaineita – vaan pitäisi perinpohjaisesti pohtia sähköistä liikkuvuutta tai polttokennoajoneuvoja. Kokonaislähestymistapa on tärkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että lopulta ilmasto- ja terveyshaitallisista päästöistä päästään eroon. Oli sitten vaihtoehtona mikä teknologia hyvänsä. Sosiaalidemokraattina olen vakuuttunut siitä, että kestävä liikkuvuus – suurten joukkojen osalta toimii niin, että huolehditaan hyvästä kaupunkiliikenteestä, julkisesta liikenteestä. Nämä ovat keskeisiä asioita. Kiittäisin esittilää kauttia vielä hänen tekemästään työstä. Toivon, että yhteistyö sujuu mukavasti tämän mietinnön saralla. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja. To come this morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Sille ei päässyt tänne tänä aamuna. Täällä on selvästi muutamia siis asioita, joita voimme tässä tukea. Tietenkin tuemme tätä digitalisoitumista ja liikennemuotoja. Tietenkin puolustamme myös parempia, parempaa monimodaalisuutta. Ja tietenkin päästöjen vähentäminen on tärkeä tavoite. Kyllä jäsenvaltiotkin tässä tekevät hyvää työtä isot kaupungit tekevät laajasti työtä vähentääkseen päästöjä ja muita tällaisia asioita. Kyllä, kyllähän näillä kaikilla säännöillä pyritään tähän. Mitä tulee joihinkin kohtiin tässä, en ole kovinkaan yllättynyt niistä tässä mietinnössä on tietenkin hyvä sanoa, että otetaan tällainen yhden koon politiikka, mutta ei se oikein onnistu. Kyllä meidän on otettava huomioon eri maat, jäsenvaltiot, eri vaatimukset, eri maantieto. On tämä hyvä tavoite, mutta ei se ole aina on mahdollista toteuttaa. Sama pätee niin sanottuihin tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin. Kyllä on aika eri asia elää Pohjois-Ranskassa kuin Keski-Italiassa, kun siirrytään paikasta A paikkaan B sitten etäisyyteen perustuvaa äh, hinnoittelu autoille. Tämä on mielestäni jäsenvaltioiden asia päättää, mitä siellä halutaan tie, päättää. No, haluta, halutaanko sinne näitä ruuhkamaksuja tai muita kaupunkeihinsa. En usko, että tämä on Euroopan unionin asia päättää, miten tässä toimitaan. Mm, laivaliikenne järjestöt varmastikin tuovat esille omat päästökauppajärjestelmänsä. Eikä, jos tässä menemme työntämään lusikamme soppaan, niin tulee samanlainen soppa kuin ilmailun osalta. Tästä pääsenkin ilmailun on hyvin, hyvin eh, suuri pettymys, että tässä alueellisen lentokentin puuteen mehän tuemme tässä valiokunnassa alueellisia lentokenttiä, me olemme niistä riippuvaisia. Meillä on ollut useita mietintöjä tästä asiasta ja niitä, niitä tuotan, koska ne ovat erittäin hyviä ja niillä saadaan ö, liikennettä pois keskuksista. Tämä on tärkeä huoli meillä. Olen myös huolestunut siitä, että vaikka käymme komission ja ICAon kanssa – näistä Korsian toimista. Mehän tässä pyrimme kansainväliseen järjestelmään päästökaupasta. Nyt tässä kuitenkin e, vanhaa ETS-mallia e kannatettaisiin etäalueelle. No tämä ei ole kyllä minun kantani. Tietenkin meillä on kansainvälisiä lentoja, e, eikä tässä tarvita erilaisia järjestelmiä eri maihin. No, on täällä toki hyväkin tässä on kuitenkin äh, tässä äh, esitystavassa. Tämä on liian ympäristöpainotteinen. Luulen, että tämä olisi ympäristövaliokunnan te- tekemä. Tämä on aivan liian rankaiseva liikenteelle. Me olemme hyvin tietoisia siitä, mitä taakkaa sektorilla on ja pyrimme tekemään äh, hyvää työtä. Tietenkin sen on oltava kestävä malli, mutta kyllä meidän on huomioitava todellisuus, mitä me voimme ehdottaa ilman, että rangaistaan henkilöitä, jotka käyttävät lentokoneita tai, tai laivoja tai mit, tekevät mitä ikinä tai jos he omistavat auton. Kyllähän todellisessa maailmassa on löydettävä järkeviä tapoja edetä ja sellaisen, sellainen aikataulu niin, että teknologia pysyy pyrkimyksessämme mukana. Tässä kommenttini. Toivon, että esittelijä ottaa nämä huomioon. Uskon, että heistä tässä myös muiden kollegoiden ajatuksia. On tärkeää saada mietintö läpi, mutta on myös tärkeää, että esittelijä kuuntelee valiokunnasta tulevia muitakin ajatuksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, madame. Kiitos. Edustaja Miltenburg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hollantia, koska esittelijäkin puhuu hollantia, voimme puhua äidinkieltäni. Aivan ensin Basaikhauta. Kiitokset hyvästä luonnoksesta. Olen hyvin iloinen siitä, että otetaan kaikki liikennemuodot mukaan, kun ajatellaan kokonaispäästöjä. Meidän pitää ottaa huomioon laivan liikenne, lentoliikenne, myös ja ainoastaan tieliikennettä. Hyvin johdonmukaisesti pitäisi saastuttaja maksaa periaatetta noudattaa. Ja kuten esittelijä itse sanoi, pitää saada tasavertaiset toimintamahdollisuudet reilua kilpailua eri liikennemuotojen välillä. Siksi suhtaudun avoimesti ainakin keskusteluun kerosiiniverosta lentoliikenneelle. On ajateltava tietenkin kansainvälistä yhteyttä. Tässä olisi hyvä, että voidaan huolehtia asioista kansainvälisesti – Muuten parin vuoden kuluttua meillä on Heathrow, joka ei kuulukaan enää Euroopan unionin alueeseen, sekin on muistettava. Kohta seitsemän mietintöluonnoksessa liittyy lentoliikenteen yhteyksiin. Tämä on todella nähtävä, ei ainoastaan niin, että ajatellaan yhteyksiä syrjäisiin ja vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Jotta yhteydet olisivat toimivampia EU-ssa tällä vuosituhannella, niin silloin tarvitaan kyllä tuoreita ratkaisuja, ei vanhoja. Kun lentoliikenteestä puhutaan, liikennevalikunnan pitää todella ajaa eurooppalaista yhtenäistä ilmatilaa, koska ei pidä lennellä turhanpäiten ympäriinsä. Tämä säästäisi päästöjä. Sitten sähköinen autoliikenne – on tärkeää, että puhutaan teknologianeutraaliudesta. Nyt on saatu tulta purjeisiin niin sanotusti sähköiselle liikenteelle. Mutta tässä pitäisi ajatella sitä, että autonvalmistajat velvoitetaan 25 prosenttiin sähköisten autojen tuotannosta. Entä sitten rekat? Pitäisikö yhden neljästä olla sähköinen ja onko teknologia jo käytössä rekkojen osalta? Minä vähän epäilen. Jos ajatellaan sähköisten autojen lukumäärää, niin markkinat voivat hoitaa tämän asian, mutta tärkeää on taas viranomaisten puolelta kannustaa esimerkiksi verokannustimien kautta sähkö sähköiseen autoiluun, kuten Norjassa tai omassa maassamme Alankomaissa, jonka esittelijäkin hyvin tuntee. Tärkeää on myöskin, että latausinfrastruktuuria laajennetaan kaikkialle Eurooppaan. Kaikkialla Euroopassa pitää voida helposti sähköinen auto ladata. Lopuksi puheenjohtaja, olen hyvin iloinen siitä, että esittelijä itsekin puheenvuorossaan mainitsi tämän, että hän kiinnittää huomiota digitalisoinnin rooliin ja siihen, minkälainen rooli digitalisoinnissa voi olla keske, kestävään liikkuvuuteen esimerkiksi jokien tietojärjestelmä. Tarvitsemme kestävää liikennettä. Se ei ole mikään uhka, vaan voi tarjota aitoja ratkaisuja meille, ratkaisuja, jotka eurooppalaisille ovat tärkeitä ja joita pitäisi voida tarjota myös muualle maailmaan. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän muiden varjo esittelyiden kanssa. Tämä on ihan hyvä lähestymistapa komissiolta, mutta varmasti lisäparannusta voimme esittää, mitä tulee selkeämpään tekstiin ja ehkä vielä suurempaan kunnianhimoon. Kiitos. Kiitos edustaja Mittenburg. Edustaja Kyllänen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Rakkaat kollegat, ensin ajattelin, että en pidä aamusaarnaa, mutta totesin tässä, että aamusaarna on edelleen paikallaan. Ensinnäkin lämmin kiitos kollega Eichhautille hänen työstään. Olin vilpittömän iloinen lukiessani raporttiluonnosta. Siinä on paljon tärkeitä asioita sisällytettynä. Ja ihan muutama yleiskommentti. Toivoisin, että me pystyttäisiin liikenteen energia- ja ilmastokysymyksistä käymään avointa keskustelua ja tekemään faktapohjaista päätöksentekoa. Ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, vaan on olemassa monenlaisten asioiden muodostamia kokonaisuuksia. Ja näin, että paras lopputulema saavutetaan nimenomaan kokonaisvaltaisella politiikalla joka ylittää myös kaikki valiokuntarajat ja toimialarajat. Ja uskon, että pitkällä aikavälillä myös taloudellisen kriisin hellittäessä ihmisten kulutusvalinnat tulevat vaikuttamaan hyvin pitkälti siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja näkisin, että EUn tulisi uskaltaa kannustaa esimerkiksi vapaaehtoisten päästölaskureiden käyttöönottoon liikenteen ja logistiikan saralla, jotta pystyisimme paremmin vertailemaan ja näkemään sen, miten erilaiset valintamme vaikuttavat ympäristöömme. Rakkaat kollegat, tämän maapallon pelastamiseksi ei riitä se, että me juhlapuheissa sitoudumme Pariisin ilmastosopimukseen tai sanomme, että planeettamme pitää pelastaa. Siihen vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä, tekemistä tänään, ei huomenna tai joskus sitten, kun vedet paisuvat yli meidän kotimaidemme rajojen, meidän jäätikköjen sulaessa. Jos mietitään esimerkiksi liikkumisen taloudellista ohjausta, meillä on todella kriittinen kokonaistarkastelun paikka. Me tarvitaan rohkeaa remonttia rahoitukseen, jossa uskallamme tehdä toimia, jolla niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä poistamme fossiilisen energian tuotantoon ja käyttöön kohdistuvia tukia ja etuuksia ja korvataan niitä ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevilla kannusteilla. Erilaisten yhteisöjen osalta, muun muassa jos mietitään työpaikkoja, asuinyhteisöjä, niiden roolia kestävien liikkumisvalintojen mahdollistamiseksi tulee myös vahvistaa tarjoamalla näille tukea ja myös taloudellisia kannusteita suunnitella ja kehittää yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Haluan kuitenkin vielä kerran korostaa vaikka toistaisin itseäni kuin puhuva papukaija, että dekarbonisaatio ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on syytä ottaa todella vakavasti. Tulen jättämään tähän raporttiluonnokseen muutamia muutosesityksiä koskien erityisesti digitalisaation ja maankäytön suunnittelun roolia kestävän liikkumisen edistämisessä – ja lisäksi toivon, että me pystyisimme yhdessä huolehtimaan siitä, että kaikki liikennemuodot aidosti kantavat kortensa kekoon liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Ja odotan innolla tätä selkeästi iloiseksi väännöksi kääntyvää keskustelua liikenteen vähähiilistämisestä ja vähäpäästöisyydestä. Siitä tulee kiva paini. Kiitos kollegat. Ryhmänä suhtaudumme varsin myönteisesti tähän aloitteeseen. Tämä on valiokuntaloitteinen mietintö, joten sen vaikutus on rajallinen, mutta toki tähän asiaan on suht, suht, lähdettävä aika rohkeasti liikkeelle. On hyvä muistaa Pariisin sitoumukset, mutta tarvitaan myös konkreettisia aloitteita. Siirtyminen kohti kestävää vähän päästöstä liikennettä on nähtävä mahdollisuutena erityisesti autoteollisuudelle, eikä sitä pidä pitää ainoastaan ongelmana ja esteenä. Joten meidän olisi katsottava asia tästä vinkkelistä. Emme voi enää lykätä Pariisin tavoitteita. Ne on hyvin määritelty ja toimintaa ei voida lykätä. Meidän on lähdettävä tekemään konkreettisia valintoja. EFDD-ryhmänä Envi-valiokunnassa olemme tehneet tarkistuksia ja varmastikin teemme niitä myös tässä valiokunnassa. liikenne perustuu tänä päivänä vielä 96 prosenttisesti perinteisiin polttoaineisiin. Ja tämähän aiheuttaa näin noin 23 prosenttia kaikista päästöistä. Tämä on perusfakta, josta lähdemme, jota ei pidä unohtaa. Sähköinen liikenne yksityisellä ja julkisella puolella on se, jonka kautta voidaan merkittävästi vähentää päästöjä. Ei kuitenkaan pidä ajatella pelkästään sähköautoja, mutta se on kuitenkin se puoli, jonka kautta voidaan kaikkein eniten vähintää päästöjä. Sitten komissiolta tarvitaan rohkeita valintoja. On tehtävä loppu näistä fossiilisten energioiden tukemisesta. Komissiolta tarvitaan rohkea strategia niin, että asteittain voidaan luopua näistä suorista ja välillisistä tuista vuotta 2020 mennessä. Ei pidä unohtaa sitä, että komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn 16 jäsenvaltiota vastaan, mukaan lukien Italiaa, siitä, että, että, että näitä eri päästöjä ei ole riittävästi rajoitettu koskien hiukkaspäästöjä ja muita päästöjä. Nämä ovat tekoja, jotka vaikuttavat kansalaisten terveyteen, tarvitaan todella päätöksiä ja valintoja, koska, koska nämä tarpeet ovat jo päivittäisiä ja kuolematapaukset myöskin. On luotava ja parannettava infrastruktuuria ja sähköönsaantia varten. Pitäisi ainakin kaksinkertaista tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Tässäkin tarvitaan poliittisia rohkeita valintoja niin, että voidaan saada pystyyn asianmukainen infrastruktuuria tätä sähköistä liikennettä varten. Tarvitaan erityisesti julkisen sektorin toimia. Yli kaksi kolmas osaa päästöstä tulee yksityisen, yksityisestä kulutuksesta. Jos todella haluamme vaikuttaa näihin prosenttimääriin, niin meidän olisi lisättävä julkisen liikenteen käyttöä. erityisesti päästöttömän julkisen liikenteen käyttöä. Mietinnössä on tästä aika kiinnostavia tietoja. Tarkoituksena on saada kaupungit mukaan, kaupunkien hallin, hallinto, niin että voidaan vasta, vastuullisella tavalla edistää kestävää liikennettä. Tässä nämä asiat, joista tulemme tekemään tarkistuksia ja pyrimme tukemaan näitä. Nämä ovat, nyt todella tarvitaan rohkeita valintoja ja meillä on poliittinen vastuu tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Ajuta. Euh, Kiitos rouva puheenjohtajalta. Tässä vaiheessa meillä ei ole minkäänlaisia lukuja, kun puhutaan polttoaineista tai päästöjen vähentämisestä, mutta tässä mietinnössä on erittäin hyviä väyliä, miten voimme syventää näitä tietoja. Minä kiitän tässä yhteydessä mietinnönlaatia, koska halutaan tehdä maksiminormit kasvihuonekaasupäästöille kaikille liikennemuodoille. Se on ihan keskeistä ja aivan erityisesti raskaalle liikenneelle, jossa ainakin eurooppalainen toiminnalla olisi jo huomattava merkitys ja vaikutus. Mutta tässä myös kannustetaan paljon ja tässä voidaan tuntuvasti ja nopeasti edetä, niin kuin esimerkiksi vanha verotus, varten meillä on erilaiset merkinnät, ja erityisesti kun puhutaan liikenteestä EU-ssa, ne ovat riippuvaisia 94 prosenttisesti fossiilista energialähteistä. On siis kiireellistä kehittää puhtaita vaihtoehtoja, energiamuotoja, ei ehkä näin maa. ensimmäisen sukupolven öö, öö, polttoaineita. En ole samaa mieltä edustaja Salinin kanssa Komissio on sanonut, että missä määrin tarvitaan puhdasta diiseliä huolimatta olemassa olevasta teknologiasta ja huolesta sitous, niin niin nämä ovat aivan liian korkeita lukuja, jos puhutaan CO2 ja typenoksideista. Tässä on aina kyse ilmanlaadusta, eikä voida asettaa vastakkain kansanterveyttä ja ilmastonmuutosta, lämpenemistä. Meidän pitää muistaa naapurin, Pariisin sopimukset, meidän pitää muistaa ilman puhtaudet ja normit. Meillä pitää olla vapaaehtoisuuteen petuvaa liikennepolitiikkaa, joka meidän täytyy kehittää infrastruktuuria, kehitystä ja tutkimusta, kun puhutaan paremmasta liikkuvuudesta ja polttoaineista, jotka käyttävät esimerkiksi vetyyn perustuvia polttoaineita. Täällä niillä pitäisi olla myös kohtuullinen hinta, jotta niitä voitaisiin levittää helpommin markkinoille. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Rova Rodovalan edustaja Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. In dem Bericht Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä mietinnössä on todella monia hyviä asioita, kun ajatellaan vähäpäästöistä liikennettä tulevaisuudessa. Jäin oikeastaan vain kaipaamaan yhtä lukua, nimittäin kilpailukykyä, liikenteen kilpailukykyä. Tässä puhutaan vain kiintiöistä ja sellaisista asioista, on kaupunkien keskustoissa halutaan ympäristöpoliittiset tavoitteet – selvä asia, mutta miten tämä vaikuttaa kilpailukykyyn, myös siihen teollisuuden alaan, jota meidän tulisi edustaa? Mehän emme ole täällä ympäristövaliokunta. Haluaisin vielä vedota kollegoiden suuntaan, että pari-kolme artiklaa vielä lisättäisiin. Esitämme mielellämme tarkistuksia. Tukisin kollegansa linja myös. Hän, hän jo puhui tämän suuntaisesti. Ja toinen seikka pisti silmään myös. Kovasti olemme siirtymässä kohti sähköistä liikkuvuutta, olemme synteettisiä polttoaineita. Ihan hyvä, mutta, ja uskon, että kehitys kulkee tässä paljon nopeammin kuin mitä ymmärrämmekään, mutta tämä kaikki johtaa siihen, että käytämme paljon enemmän sähköä, paljon enemmän sähköä kuin aikaisemmin. Toisin sanoen, miten tämä sopii siihen, että vihreät ja esittäisin tämän myös vihreän esittelen energiateho- tehokkuusdirektiivissä halutaan 40 prosenttia säästää energiaa. Tämä koskee myös vihreää energiaa. Hyvä vihreä esittelijä, tämä ei oikein sovi nyt yhteen. Ei tässä voida maalailla loistavaa tulevaisuutta ja samalla viedä mahdollisuuksia edeltä energialta. Haluaisin tehdä tämän tyyppisiä tarkistuksia. Kiitos. Merci. Kiitos edustaja Damasmaker. Ja, dank u wel. Eh, als, als Vla... Kiitos. Flamina, noudatan hollantilaisen kollegan esimerkkiä. Puhun hollantia. Kiitos Bas tästä tehdystä työstä. Tämä varmasti on askel oikeaan suuntaan. Olen itse varjo valmistelija Envin lausunnon osalta ja haluan luoda yhteyden sinnekin myös tarkistuksiin, jota olen tuota kautta esittänyt. Envi-valiokunta ei hoida ainoastaan ympäristöasioita, vaan myös kansanterveyttä ja vähän päästöinen liikkuvuus on tietenkin tärkeää ilmastotavoitteiden osalta, mutta tärkeää myöskin siksi, että halutaan vähentää ennenalkaisia kuolemia, jotka syntyvät ilman saastumisesta. Liikenne ei ole aina vastuullinen ala tässä, mutta liikenteellä on kuitenkin tärkeä osuus tässä. Mitä sähköisiin autoihin tulee vähän samantyyppisesti kuin muut sanoivat, jotta sähköautoja voitaisiin tehokkaasti käyttää, jotta voitaisiin siirtyä sähköisen liikenteen suuntaan. Tarvitaan lisäinvestointeja vihreään sähköön, uusiutuvaan sähköön, samoin kuin pitää investoida infrastruktuuriin. Muistaakseni marraskuuhun 2016 mennessä jäsenvaltioiden piti esittää tällainen suunnitelma yhdeksältä jäsenvaltiolta. Tämä on jäänyt tekemättä. Tämä ei liity ainoastaan sähköistämiseen akkojen kautta, vaan pitäisi ajatella muita vaihtoehtoja, kuten vetyä esimerkiksi, ja tukea myös tutkimusta eri aloihin. Ei niin, että joko tai, vaan ja, ja tarina tarvitaan nyt. Eli mukaan mahtuu eri vaihtoehtoja. Ei pitäisi aliarvioida myöskään yhteistyötalouden merkitystä. Ihmiset maksavat ehkä ei niinkään tuotteesta, vaan palvelusta. Tämä asiakin on otettava huomioon. Ja vielä pitäisi ehkä painottaa yhä uudestaan kansallista, alueellista ja ennen kaikkea paikallisviranomaisten asemaa. Myös omalla alueellani, Antwerpenin alueella, vähäpäästöiset alueet. Ja sitten tämä kaupungin johtajien yhteistyö. Sitä kauttakin syntyisi uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Ja sitten, jos ajattelen omaa aluettani, niin ajattelen sitä, miten voitaisiin nähdä – sisävesiliikenteen mahdollisuudet. Minusta tuntuu, että sisävesiliikenteen mahdollisuuksia ei käytetä, mutta tätä käyttämistä pitäisi helpottaa, koska siellä on niin paljon mahdollisuuksia saada rahtia pois tieltä. Pitäisi pohtia kestäviä mahdollisuuksia käyttää paremmin ja tehokkaammin sisävesiliikenteen mahdollisuuksia, näiteltävää joustoa, miten alueelliset ja paikalliset asiat voidaan ratkoa alueellisesti ja paikallisesti. Tässä tarvitaan innovaatioita. Varmasti Euroopan tasolla pitäisi pohtia esimerkiksi tuota jokien tietojärjestelmää, RIS-asiaa, miten uudelleen tarkastelu voitaisiin hoitaa paremmin. Tässä tarvitaan investointeja, innovaatioita ja sitä, että suurten infrastruktuuritöiden yhteydessä myös huolehditaan ympäristön tilasta. Päätän tähän, kiitos. Kiitos. Edustaja Baar, olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minun ei varmaankaan tarvitse puhua enää tämän asian tärkeydestä. Se on yleisesti tiedossa ja varjoesittelijät ja monet kollegat ovat jo paljon sanoneet. Minäkin haluaisin tukea kollega mietintöä. Periaatteessa hän on tehnyt hyvää työtä. Kuitenkin minulla olisi vielä pari tärkeää seikkaa. Tuo aiheuttaja tai saastuttaja maksaa periaate. Jos haluamme todella saada aikaan muutosta ajatteluun, niin tämä käyttäjä maksaa tai saastuttaja maksaa periaate on pidettävä tärkeänä mielessä. Siitä ei päästä eroon. Ja sitten biopolttoaineista – tukisin kollegansa linja. Hänkin puhui tästä väittäistä luopumisesta. Minusta tuntuu, että olemme kannustaneet yrityksiä pitkän aikaa investoimaan biopolttoaineisiin. Emme voi nyt yhdessä yössä sanoa, että tuo kaikki olikin ihan turhaa. Strategia muuttuu nyt, vaan meidän pitää huolehtia riittävän pitkästä väittäisestä luopumisesta. Biopolttoaineet ovat kuitenkin tärkeitä, kun ajatellaan toista ja kolmatta sukupolvea. Myös ajatellen kiertotaloutta. Se on hyvin tärkeä aihe tulevaisuudessa. Autolobby on hyvin vankka. Sen tiedämme jo. Vähän aikaa sitten komission jäsen Sefcovic Hannoverin messuilla vielä puhui suurista summista. Meidän pitäisi suhtautua tähän vakavasti. Ja lisäksi pitäisi ajatella sitä, miten voidaan tukea raide, liikennettä ja laivaliikennettä, hankkeita siellä. Meidän pitäisi antaa yhtä paljon tukea tässä kuin autoteollisuudelle. Lopuksi Ikä ja IMO-sopimuksiin pitäisi viitata. Mikä on melko varovainen ja on lykännyt jälleen asiaa, joten koko tämä energiakysymys on otettava näissäkin sopimuksissa rohkeammin mukaan, että päästään kunnianhimoisiin sopimuksiin. Jälleen muistaen tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Bar. Kiitos. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I will not speak Dutch. Uh, uh. Se en puhu kylläkään hollantia, vaan jatkan ja tätä tsekki-englantia, jos sopii. Ensinnäkin pahoittelen, että joudun heti lähtemään, kun olen esittänyt puheenvuoroni. Tuolla on no, äh, tai joku valtuuskunta minua odottamassa. Muutama asia kuitenkin tässä Täällä on joitakin ongelmallisia, eh, täällä on joitakin asioita, joista voimme olla yhtä mieltä, ja toisia asioita, jotka vaikuttavat vähän siltä, että Ike Hout olisi Envivaliokunnan esittelijä. Näemme hänet kyllä ikään kuin molemmilla puolilla. Minä näen tässä nyt muutamia ongelmia. Tämähän ei ole nyt ainoastaan ongelma, joka koskee tätä mietintöä, vaan aika usein käy niin, että teemme tarkistuksia, teemme mietintöjä, joissa meillä on kunnianhimoisia tavoitteita – jotka liittyvät tutkimuksiin, jotka ovat muualla, mutta emme sitten kuitenkaan tarkista sitä valiokunnassa. Meillä kuitenkin on tähän mahdollisuudet. Meillä on EPRS käytettävänä. Kyllä meidän pitäisi katsoa, millaisia, millaisia vaikutuksia tulisi siitä, että meillä on 20-25 prosenttia sähköautoja. Ehkä voisimme käyttää tätä välinettä ja, ja tarkistaa joitakin näistä ehdotuksista omien yksiköidemme kautta. Sitten minulla on yksi vaikeus, joka liittyy siihen, että tässä mietinnössä en oikein näe tässä ta- tasapainoa, että kannustimilla saataisiin teknologista edistystä aikaan. Ja innovointia kyllä, kyllä tämä jotenkin pitäisi mietintöön saada näkyviin. Kolmas asia, minulla on vaiku- vaikeuksia tämän kohdan seitsemän kanssa, joka koskee sitä, että tarkistettaisiin ilmailustrategia. En tiedä, mit- että miten tämä muu tähän nyt suhtautuu. Kyllä tämä minulle sopii. Kyllähän teoreettisesti voidaan ajatella, että niin siis jos rautatiet ovat olemassa, niin, niin sitten ne ovat, mutta eivät investoinnit ole suhteellisia. Sitten mitä tulee esiriin, Nykytilanteesta on aika pitkä matka siihen, mitä Eichhout ehdottaa, niin että rajoitettaisiin vain niihin hankkeisiin, jotka puuttuisivat ilmastonmuutokseen. Ja ymmärrän kyllä tätä, tämän korostuksen, mutta minun mielestäni hän menee liian pitkälle, niin kuin muutamassa muussakin asiassa. Lyhyesti vielä No minulla on pari muutakin asiaa, mutta teen niistä tarkistuksia ja toivon, että ne otetaan huomioon niin, että saataisiin tasapainoisempi ja realistisempi, mutta vielä kuitenkin kunnianhimoinen mietintö, joka voisi saada valiokunnasta laajan tuen. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Wim van de Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter, ik... Puheenjohtaja, Minäkin tietenkin puhun hollantia. Olen iloinen siitä, että tämä trendi nyt laajen, että puhutaan hollantia. Se on hyvä vitoskopille. Tätä jatkamme, edustaja Telitska. Mutta nyt vähän vakavammin. Tämän työn puitteet ovat ihan selvät. Modaalimuutos, säästöttäjä ja käyttäjä maksavat. Ja se, mitä Pasaikhaut sanoi, myös selvyyttä tälle teollisuuden alalle. Meidän pitää olla nyt tarkkana niin, ettei aina kahden vuoden välein täysin muuteta. Lähestymistapaa se ei toimi teollisuudelle. Kuitenkin olisin vähän samaa mieltä mä vain Miltenborgin kanssa. Sähköinen liikkuvuus on ihan seksikäs aihe, kyllä. Mutta entä faktat? Sähköautoista tulee pientä hiukkaspäästöä akkujen kierrättäminen, jos ajatellaan hiilidioksidin jalanjälkeä ja elinkaarta, niin nämä kysymykset ja ongelmat ovat esillä ja hyvin tiedossa. Mutta Henkilöautojen osalta sähköisyys on ihan hyvä asia, mutta edustaja Telitskan kysymys oli ihan mielenkiintoinen. Voisiko sihteeristö vähän selvittää, minkälainen ympäristöjalanjälki on täysin sähköisellä autolla, ajatellen auton tuottamisesta sen romuttamiseen asti. Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Mutta kuten kollega Salini sanoi, että pitäisi pohtia myös kuorma-autojen tulevaisuutta. Kuorma-autojen sähköistäminen ei ole vielä ihan käsillä oleva vaihtoehto. Italiasta esimerkiksi on esimerkkejä nesteytetyn kaasun käytöstä, LNG-autoista. Tällaisistakin vaihtoehdoista pitäisi puhua, ehkä vähän syvällisemmin ja katsoa myös tuota teknologia. Ideologiakysymykset voidaan jättää enmivaliokuntaan, mutta meidän pitäisi puhua faktoista. Ja silloin rahtiliikenne on kyllä tässä haastava ja teknologianeutraalius on asia, joka tulee esiin ehkä erityisesti raskaiden pätönöön osalta. Emisvaliokunnasta pitäisi ottaa se oppi, että diesel on edelleen kysymys, jota joudumme tässä pohtimaan. Ja sitten pari kommenttia. Kohdat 19 ja 20. Kaupunkiliikenne. Minusta esittelijä voisi tässä vähän laajentaa tätä näkökantaa. Esimerkiksi yhteisomistajuus, autojen jakaminen kaupungeissa nähdään – että kansalaiset ymmärtävät sen, ettei välttämättä tarvita omaa autoa jokaiselle, ei myöskään sähköistä autoa. Mutta se, että Luxemburgin aukiolle saadaan kaikki paikat täyteen sähköautoja, ei sekään ratkaise ongelmia. Tässä pitää verrata tilannetta maaseudulla asuviin, joilla varmasti on tarvetta omaan autoon. Mutta kaikki ei ehkä ole mahdollista, kun on ainoastaan tietynlaiselle tilaa tässä mietinnössä. 26-27 kohdat vielä. Se, miten korvataan raideliikenteen kustannukset. Tämähän on ihan mahtava ympäristötoimi. Track Access Charges-aloite. Jos tätä tuettaisiin, niin uskoisin, että siirryttäisiin helpommin käyttämään muita liikennemuotoja. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur de Camp. Monsieur Hertug. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hertog. Oikein sydämestä kiitokset ja hyvää huomenta. Ensin kiitokset kollega Aikhaut tähän mennessä tehdystä työstä. Esittelijä käyttää paljon aikaa tähän ja pyrkii myös kuulemaan kaikkien kannat ja yhdistelemään niitä. Kiittäisin myös komissiota. Kiitos siitä, että tällainen tiedonanto on nyt esitetty. Tämä on varsin oikea-aikainen. Meidän tulisi nyt lähteä tämän keskusteluun, jos seurataan vaikka Saksan keskustelua diesel autojen tulevaisuudesta ja niin edelleen, niin koko Autoteollisuuden ala on tietenkin hankalassa tilanteessa ja siksi on löydettävä nopeita ratkaisuja. Tiedonannossa on kolme tärkeää ja oikeaa kohtaa. Todettu mielestäni tehokkaat liikennejärjestelmät, joita auttavat digitaaliset teknologiat, toisaalta vähäpäästöinen – ja eri polttoaineet. Ja sitten kolmantena tietenkin ajoneuvot itse, niiden pitää olla vähäpäästöisiä. Minä tukisin sitä, että sanon tämän jälleen, että teknologianeutraalius olisi tärkeää. Nyt on niin, kuten menneisyydessäkin on nähty, että aina on trendejä jotkut teknologiat tai polttoaineet saavat paljon hypetystä osakseen, niitä pyritään edistämään. Olisi hyvä, jos teknologian ja polttoaineiden osalta voitaisiin toimia neutraalisti, jotta voitaisiin antaa mahdollisuus sille, että itsensä lyö läpi kaikkein tehokas te- teknologia. Saksassa esimerkiksi vähän aikaa sitten talouskannustin annettiin 5 tai 6 000 euroa sähköistä autoa kohden, mutta lopputulos oli pettymys. Ne, jotka ostivat tällaisen auton, niillä olisi ollut muutenkin siihen varaa ja tämä ei paljon muuttanut sinänsä käyttäytymistä, joten teknologian neutraalius, sitä ajaisin takaa. Olisi hyvä, jos johdonmukaiset tiukat puitteet asentettaisiin, jotta voitaisiin orientoitua niiden mukaan. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että tämä siirtymä raideliikenteen suuntaan olisi hyvä, että käytettäisiin enemmän raideliikennettä niin, että turhia pitkiä kuljetuksia ei toteutettaisi enää maantieliikenteessä. Pitää muistaa myös lähiliikenne, julkinen liikenne – sen pitää olla houkuttelevaa, koska se auttaa varmasti päästöjen leikkaamisessa. Ja suurena etuna olisi myös se, että nykyinfrastruktuuria voitaisiin ja käyttää kaikkea tarvitse keksiä uudestaan. Vielä haluaisin viitata yhteen tärkeään seikkaan. Monet kollegat varmasti ovat puhuneet tästä ja puhuvat edelleen digitalisoituminen, automatisoituminen. Tietenkin tässä on kotitehtäviä hoidettavana, mutta Uskoisin, että tässä on selkeästi enemmän mahdollisuuksia. Tämä suuri potentiaali, jota meillä on liikenteen tehostamiseksi, ei kaikkea tarvitse tässä esittää. Autonominen verkottunut ajaminen tai auton yhteisomistajuus jakaminen. Nämä ovat tärkeitä asioita, Komissio on puhunut näistä, mutta toivon, että tulevaisuudessa yhä enemmän, joten siksi pyytäisin, että kaikki asiaa ajavat Euroopan komissiossa voisivat esittää valkoisen kirjan, jossa yhteenvedonomaisesti puhuttaisiin kaikista uusista teknologioista. Niin ehkä kaksi seikkaa vielä ihan lopuksi. Tulevaisuuden asioita emme pysty muuttamaan sektoriyhteydet. Tässä varmasti lykätään vastuuta energiantuottajien suuntaan. Kun puhutaan sähköisistä autoista, esimerkiksi tiedetään, että sähköä tarvitaan hiilidioksidin leikkaamis tavoitteet eivät ole enää niin tiukkoja liikenteen alalla, mutta jossain tuo energia on tuotettava. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi myös vastata tutkimus- ja kehityskysymyksiin, kun ajatellaan sitä, mitä tehdään parinkymmenen vuoden kuluttua kaikille näille akuille. Nyt ei ole tällaista kierrätysjärjestelmää vielä, jota voisimme rauhallisin mielin puolustaa. Eli teknologia, neutraalius ja valkoinen kirja pyydän. Kiitos paljon edustaja Ertog. Minä käännyn nyt komission puoleen. Te olette nyt kuulleet kollegoja. Meillä on ollut COP21, COP23 on ovella Bonnissa. Liikenne ei voi enää voi olla se kuollut piste ilmastonmuutoksessa. Miksi sinä puhun näin? Koska kun tarkastellaan kaikkia sektoreita jo vuodesta 90 lähtien, maatalous on heikentynyt teollisuus on heikentynyt. Liikennemuodot vuodesta 90 yli 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä. Yli 30 prosenttia. Pien van de Kamp sanoi sen hyvin. Myös muut ovat sen sanoneet. Kysymys kuuluukin, miten nyt voidaan tällaisessa tilanteessa, kun liikennemuodot muuttuvat, kun liikenne muuttuu, miten, meillä, miten me voimme pitää kiinni tavoitteista kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä? Meidän pitää saada kaikki eri sektorit tähän mukaan täydentävin toimenpiteen. Edustaja Hertog, te puhutte tai te kysytte sähköautosta. Mutta on myös maita, jotka eivät edes vastusta tai vastusta että käsitettä ne ovat siirtyneet korkeammalle teknologian tasolla. Puhutaan Kiinassa jo vety, vetymarkkinoista. Katsotaan, mitä Saksassa kehitellään. Mitä me nyt täällä muualla Euroopassa teemme? Meidän pitää ottaa johtajuus käsiimme. Me olemme nyt hukaneet liikaa aikaa. Edustaja Saliini, te sanoitte erittäin tärkeän asian ja minä heitän tämän kysymyksen takaisin komissiolle. Te puhuitte investoinneista – joka on varsinainen todellinen kysymys, kun puhutaan liikenteen tutkimuksesta ja tuotekehittelystä. Mitä, te, mitä tehdään huomispäivän tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä? Koska kaiken tämän takana on miljoonia vihreitä työpaikkoja, joita pitää lähteä vähän boostaamaan teollisuuden puolella Euroopassa. Teidän tätähän ollaan valmistelemassa, eikä näitä asioita, eivät nämä saa olla mitään äh, kuolinkouristuksen merkkejä. Meillä on nyt vertaansa vailla oleva tilanne käsissämme. Meidän pitää kääntää koko tämä kehityssuunta. Meidän pitää valmistella tulevaisuutta. Ja vielä yksi asia. Saada uskottavammaksi Eurooppa. Euroopan pitää saada takaisin uskottavuutta näissä kysymyksissä, jotka liittyvät ilmastoon. Mehän olimme siinä erittäin vahvoja vielä pari vuotta sitten ennen Kööpenhaminan kokousta, ennen Kööpenhaminaa. Mitä sitten on tapahtunut? Mihin Eurooppa hävisi? Sen pitää saada sille kuuluva johtajuuspaikkansa, koska kyllä meillä on oma, oma us, meillä on kyse tässä uskottavuudestamme ja tulevaisuuden valmistelusta. Kun me valmistelemme tulevaisuutta, eli kyse vain tulevaisuuden sukupolvien pelastaminen, vaan meidän pitää ennakoida muutoksia ja olla ikään kuin tulevaisuutta hahmottelemassa pitkällä aikavälillä. Meillä pitää olla konkreettinen lukujen täyttämä tiekartta. No niin, nyt vähän tässä hiostin teitä komission edustaja, mutta me kuitenkin tarvitsemme teitä. Ainakin tässä liikennekysymyksessä puheenjohtajana minä sanon ihan tässä kättelyssä että liikennevaliokunta kyllä ottaa sille kuuluvan paikkansa, kun on kyse ilmastonmuutoksesta, emmekä me päästä teitä käsistämme, eh, pihdeistämme. Me haluamme konkreettisia sanoja ja tekoja. Rova de Krem, uudemman kerran hyvää päivää. Tiedän, että te olette yhtä motivoitunut kuin minä. No niin, nyt on teidän vuoronne. Hyvä, aloitanpa ehkä ehkä tästä liikkuvuudesta, joka on täydessä käymistilassa. Palaan yhteen kohtaan. Meillä on tällainen mahdollisuus ja riski. Me olemme todella teidän kanssanne takana, ne teidän kanssanne. Ehkä sen takia me olemme jo investoineet jo pitkän aikaa pienen pieniä instrumentteja, joilla ei ole vain lainsäädäntöinstrumentteja, vaan myös muunlaisia instrumentteja, jotka liittyvät tutkimukseen. Aloitan ehkä ehkä nolla päästöistä. Te viittasitte tähän vetyyn. Meillä on jo tässä työryhmä, joka työstää tätä. Meillä on, meillä on kaikenlaisia tässä, kun puhutaan Euroopan yhteenliittämisestä. Meillä on paljon keskustelua, työtä, tutkimusta, vedystä ja kaikki, mikä liittyy sähköön. Monet teistä ovat puhuneet teknologian neutraaliudesta. Kun puhutaan CO2-päästöjen tavoitteista, kun puhutaan zero emission mobilitystä, silloin eh, niin kyllä myös määritellään se maali, mihin halutaan päästä. Ensimmäinen asia, jonka halusin teille tässä kertoa. Olemme ihan samaa mieltä kanssanne siitä, mekin Mekin katsomme, ketkä ovat toimijoita, teollisuuden edustajia. Me katsomme kaupunkiin päin, teemme työtä niiden kanssa, koska tässä on kyse jaetusta vastuusta, on kyse myös yhteisestä vaivannäöstä. Se periaate, että saastuttaja maksaa. Totta kai sekin on meidän keskeisin huolenaihe. Sehän on kaikkien liikennemuotojen keskeisin huolenaihe. No siis totta, että joissakin liikennemuodoissa voidaan todeta, että toimintaa harjoitetaan kokonaisvaltaisemmin, maailmanlaajuisemmin. Ja aika paljon toimintaa toteutetaan minun kollegojeni toimet, toimesta. Myös meripääosastolla, liikennepääosastolla. Ja siellä lähdetään myös näistä periaatteista, ette ehkä ole mm, kovin tyytyväisiä saamimme tuloksiin, mutta lähettäkää meille selkeämpiä viestejä. Silloin te tulette vahvemmaksi ja asia vahvistuu. Mobiliteettipaketti, liikkumispaketti. Puhun tässä vähän strategiasta. Tämä liikkumispaketti joka on suunnattu ensi toukokuulle. Tämä liikkumispaketti ilmentää erittäin hyvin konkreettisia toimintoja. Ei pidä odottaa taas jälleen parikymmentä vuotta, jotta meillä olisi todellisia konkreettisia toimenpiteitä. Kyllä te löydät paljon konkreettista toimintaa tästä paketista. Sillä on toki suuret ulottuvuudet tie, tieverkostoa ajattelen, mutta myös yritystasolla paljon laajuutta. Digitalisointi, siitä halutaan vakuuttaa vakuuttavuutta. Totta kai pitää hyödyntää digitalisaatiota sillä tavalla, että jokainen liikennemuoto tulee tehokkaammaksi, kestävämmäksi, puolensa vetävämmäksi. Tässä on nimenomaan kyse julkisesta liikenteestä. Puhuitte, että tulisin 20. kesäkuuta kertomaan toimenpiteistä, jota olemme nyt paraikaa hyväksymässä jossa puhutaan moni eh, eri liikennemuotojen informaatiopalveluista. Puhutaan, siinä puhutaan aikatauluista ja siitä, kun miten ajoneuvoja on saatavilla, kuinka helposti kuinka helppo on pääsy näihin ajoneuvoihin, mutta on kyse myös liikennemuodosta, jotka olisivat vähän puolensa vetävämpiä, siinä mielessä kiinnostavampia käytön kanssa. Sitten vaihtoehto polttoaineet low emission ja zero emission mobility. Jotkut teistä ovat viitanneet näihin direktiiveihin, jotka joita on sovellettu vuodesta 2014 lähtien ja joiden välityksellä jäsenvaltiot ovat, joiden välityksellä on pyydetty jäsenvaltiolta kansallisia suunnitelmia infrastruktuurin käyttämiseksi. Se olisi välttämätöntä, mutta on pyydetty myös selkeitä selkeytystä siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, että voidaan kannustaa ajoneuvomarkkinoiden toimivuutta. Nämä emme ole saaneet kaikkia näitä suunnitelmia, mutta tilanne on huomattavasti parempi kuin vähän aikaa sitten. Meillä on 19 jo täällä saatavilla. Voimme tehdä loppuyhteenvetoja niistä, eli siis loppuyhteenvedoista. Voidaan laatia toimenpiteitä, jotta olisimme todella tehokkaita tehokka, olisimme tehokkaampia. Sitten rahoituksesta. Erässä kappaleessa mietinnössä puhutaan kansallisista rahoituksista ja eurooppalaisista rahoituksesta. Niin minä, minä, minä kiirehdin eurooppalaisella tasolla työstetään käytettävissä olevaa rahoitusta. Totta kai te tiedätte, että me käytämme olemassa olevia varoja, rahastoja, jotta pääsisimme tavoitteisiimme – Ihan vielä pienä yksi kohta. CO2-päästöt. Te tiedätte, että työstämme ehdotusta normeja ajoneuvoille ja yksityisautoille, mutta meillä tulee olemaan uusia päästöjä, rajoituksia. Ei sitä pidä nähdä esteenä tai haittana teollisuudelle. Se on myös yksi tapa antaa juridista turvallisuutta investoinneille, joita tullaan tekemään. No niin, kiitos. Ehkä nyt lopetan tässä vaiheessa tähän. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron nyt esittelijämme, esittelijällemme Bas Eichhautille. Uh, kiitos puheenjohtaja Mifanne Kampelle erityisesti. Jatkan tällä omalla englannillani. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita tästä keskustelusta. Tunnen yleistä tukea, mutta muutama seikka on tietenkin mainittu, joista pitää tietenkin keskustella varjoesittelyiden kokouksessa. Ehkä viittaisin muutamaan. Ensinnäkin tuo seikka, että tämä ei ole ihan tasapainossa, tämä on enemmän ympäristö kuin liikennemietintä. Tämä on ehkä minun ongelmani, mutta nyt pysty näkemään, että nämä olisivat vastakkaisia asioita. Talous ja ympäristö kulkevat käsikädessä. Sitä painotan tässäkin mietinnössä. Haasteita on kyllä, mutta myös mahdollisuuksia, uusia työpaikkoja. Joten edustaja Piippelin kommentti, että en ole maininnut kilpailukykyä tässä. Varmasti voi mainita sen useammin, tuo on ihan hyvä pointti, mutta tämä kulkee käsikädessä. kädessä sääntöä 55 tuin itse tämän mietinnön yhteydessä ympäristövaliokunnan kanssa, koska minusta tuntuu, että meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä näissä kysymyksissä. Eikä niin, Wim van että yhdessä valiokunnassa on ideologiaa ja toisessa faktoja. Kyllä kaikissa valiokunnissa on myös ideologiaa ja on huolehdittava sitä, että eri ideologiat pystytään yhdistämään niin, että nähdään faktat. Yhtenä faktana ilmastonmuutos, edustaja Wim van der Haluaisin siis yhdistää nämä asiat. Edustaja Fanekamp ja minä olemme tunteneet jo pitkään. Meillä on tällaista pientä mielipiteiden vaihtoa usein. Vielä sitten teknologian neutraaliudesta ja sen haasteista muutama kommentti kollegoilta. Yleisesti ottaen tuen totta kai sitä – että voisimme olla mahdollisimman neutraaleja teknologian osalta. Mutta samalla tiedämme myös sen, että selvyyden luominen investoille siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, sillä vaaditaan joskus enemmän selvyyttä. Biopolttoaineet, hyvä esimerkki. On hyvä, mielenkiintoista kuulla, että jotkut kollegat haluavat teknologian neutraaliutta ja sitten hetken päästä sanovat, että ei saisi luopua biopolttoaineiden käytöstä. Se, mitä teemme biopolttoaineiden osalta ei ole mitenkään teknologianeutraalia. Jos teknologia neutraaliutta todella halutaan, niin silloin pitäisi ajatella, mitä teemme biopolttoaineiden osalta. Ennen kaikkea tarvitsemme tasapainoa. Tiedämme, että jotkut innovoinnit, toisen sukupolven biopolttoaine esimerkiksi, ja blendin vaatimukset – antavat tiettyä suuntaa. Sama liittyy lentoliikenteeseen. Tämän tyyppisiä tavoitteita pyydetään, jotta saadaan jotain suuntaa biopolttoaineille, vaihtoehtoisille polttoaineille. Eli puhdas teknologian neutraalius on myytti. Meidän on löydettävä tasapaino, ja tässä mielestäni tarvitaan yhteistyötä. Sama koskee e-liikkuvuutta, sähköistä liikkuvuutta tai tavoitetta, jota minä ehdotin. Kuulin vähän kritiikkiä. Ei siinä mitään, mutta ne maat, joihin sitten jotkut viittasivat, Norja ja Alankomaat, tiedätte myös, että siellä on tavoitteet vuodelle 2025, että on 100 prosenttinen tavoite vaikka Norjan osalta vähäpäästöisten tai nollapäästöisten autojen osalta, joten kyllä sielläkin on tavoitteita. Eli on saatava hyvä sekoitus, jotta voidaan huolehtia siitä, että päästään hyvään kehityksen teollisuutemme osalta. Ja näin tuetaan myös kilpailukykyä, sitä haluaisin uudelleen painottaa. Joten todella mielelläni lähden käymään tätä keskustelua, koska oikea paino on löydettävä. Ja sitten rangaistus, vaiko ei. Kaikki taisivat tukea täällä saastuttaja maksaa periaatetta. Eikä tuolle rangaistus. Tämä kulkee käsikädessä myös säästyttä ja maksaa tarkoittaa vain se, että sisällytetään sinne ulkoiset kustannukset. Ulkoiset kustannukset, jotka syntyvät yhteiskunnalle joka tapauksessa, ei se rangaistus ole. Siinä vain huolehditaan siitä, että ulkoiset yhteiskunnalle syntyvät kustannukset laitetaan säästyttäjän kontolle. Ei tuolle rangaistus sinänsä, vaan ihan hyvä tapa huolehtia siitä, että ulkoiset kustannukset sisällytetään tässäkin on löydettävä tasapaino. Mielelläni pyrin siihen. Sitten kyllä, olisi ollut ihan mahtavaa katsoa uusia autojen yhteisomistajuuden malleja, kaupunkien keskustojen liikennemahdollisuuksia autojen jakamisessa ja niin edelleen. Mutta tietyt rajat on sille, miten paljon mietintöä voidaan kirjoittaa, mutta mielelläni lähden pohtimaan tätä kysymystä yksityiskohtaisemmin, mutta tämä oli mietintö, jossa pystyin jotenkin vain äh, asettamaan tavallaan tietyn rakenteen tälle ja sitten merkkimäärä oli jo lähes täynnä. Halusin kyllä huolehtia sitä, että mainitaan kaikki liikennemuodot. Sisävesiliikenne pistettiin sinne ihan tietoisesti, kun se usein unohtuu. Sitä virhettä en halunnut tällä kertaa tehdä. Ja sitten keskustelen mielelläni meriliikenteestä ja lentoliikenteestä. Tässäkin on ollut vähän eräviä kantoja. Edustaja Bach sanoi, että meidän pitäisi olla rohkeita. Selvä. Mutta toisaalta tiedämme, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia, mutta IMO ja ICAO eivät ole kaikkein edustyksellisempiä maailmanjärjestöjä, jos näin voidaan sanoa. Eli tässä pitää ajatella rohkeutta – mutta toisaalta sitä, että tarvitaan globaaleja toimia. Tasapaino on tässäkin varmasti avainsana. Paljon kommentoitiin yksittäisiä tekstin kohtiakin. Minusta tuntuu, että voimme palata tämän työhön, kun lähdetään puhumaan tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on totta kai mainittava, se on ihan selvää enemmän pitäisi kiinnittää huomiota infrastruktuuriin, sekin on totta. Lopuksi sanoisin, että nyt odotan innolla kaikkia tarkistuksia, joita kollegat esittävät, jotta saa hyvän käsityksen siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Nyt käsittääkseni kuitenkin laajalti tuettiin tätä mietinnön suuntaa, jos tasapainoa voidaan lisätä, niin niin tehdään. Mutta haluaisin kyllä pitää kiinni kunnianhimon tasosta, koska se on meille haaste. Mitä kunnianhimoisemmin ja selkeämmin puhumme tulevaisuudesta, sitä selkeämpää on myös tälle teollisuuden alalle. Silloin teollisuuden alalla voi toimia paremmin. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Jos tämä olisi lopputulos tästä mietinnöstä, niin mielestäni todella toimimme liikennealan eduksi. Mutta näin tukisimme myös komissiota, joka voisi sitten lähteä sitten vielä rohkeampia ehdotuksia, joita ehkä tarvitaan sen jälkeen, kun neuvostokin on tähän keskusteluun lähtenyt. Siitäkin tulee mielenkiintoista. Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijälle kautille ja me jatkamme. Antaksi tarkistusten jättäminen 22. päivä toukokuuta kello 14 viimeinen päivämäärä aikaraja. Ja nyt me jatkamme emme ainoastaan pelasta ilmastoa tässä valiokunnassa, mutta me myös säästämme ihmishenkiä. Eli jatkamme tässä kohdasta 12 komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston alustuskertomuksesta autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU-ssa. Pyydän Rova Shihovskaa. Tulkaapa, tulkaapa vaan tänne. Vai haluatteko jäädä sinne istumaan? Kyllä, minunkin viereeni voi tulla istumaan. Hän on autoteollisuuden ja liikkuvuuden osaston yksikön päällikkö. Annamme hänelle kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet voivat käyttää puheenvuoroa keskustelussa. Rouva Hishivska, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Good morning, uh, Madam Chair. Kiitoksia ja hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta naiset ja herrat. Halusin vain varmistaa, että sihteeristö on saanut tämän esityksen, että voimme käyttää sitä. Lähetimme teille PowerPoint-esityksen ja sihteeristön halusin vain varmistaa, että se on mennyt perille ja sitä voitaisiin käyttää. Tulkki huomauttaa, että tulkit eivät ainakaan ole sitä saaneet. Onko teillä Onko teillä mahdollisesti USB-oven? Kyllä, kyllä se löytyy. On B. We have all the plans. Just... Kyllä löytyy B-suunnitelmat ja kaikki muutkin hätäsuunnitelmat. Ei hätää. yes, that's true. Printtikin vielä. So, uh, while uh, the, the presentation is being... Um... No onko tässä kun odottelemme esityksen lataamista, niin haluaisin esittää muutamia yleishuomioita tästä kertomuksesta ja kontekstista ja tulevista kehityskuluista. Kertomus on laadittu muistaen se tarve, että liikenneturvallisuutta olisi edelleen parannettava. Kuten tiedätte, viimeisten vuosikymmenten aikana tieliikenneturvallisuus on parantunut merkittävästi ja se on tulosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten yhteistyöstä. Olemme siis äh, oikealla tiellä, mutta vielä enemmän voidaan toki tehdä. Täällä on nyt kolme tärkeintä asiaa, jotka määrittelevät äh, tieliikennettä ja kysymyksessä on ensinnäkin äh, ajoneuvojen turvallisuus, liikenneinfrastruktuuri ja kuluttajien käyttäytyminen. Tämä on siis holistinen lähestymistapa tieliikenneturvallisuuteen. turvallisuus on tärkeää. Se on perusteellisesti säännelty alue. Meillä on erityisiä EU-sääntöjä, sääntöjä, joilla suojellaan matkustajia, ajajia ja haavoittuvia tienkäyttäjiä, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ja nämä säännöt asettavat valmistajille ehtoja ja vaatimuksia ja testimenettelyjä ajoneuvojen valmistamista varten. Meillä on kaksi perusasetusta, joiden ansiosta olemme voineet vähentää kolme tapauksia tieliikenteessä 30 vuoden aikana puolella lähes, mutta tämä ei vielä riitä. Me tiedämme, että Euroopan unionin tavoite saavuttaa noin 50 000 kolme tapausta vuoteen 2020 mennessä, mutta olemme hyvin kaukana tästä. Vuonna 2013 tilanne on jähmetynyt paikallaan. On muistettava se, että että nämä että tämä on tilanne ja kaksi asetusta vaatii komissiota valvomaan ja raportoimaan parlamentille teknologian kehittymisestä, joka on seikka, jonka kautta voitaisiin vielä turvallisuutta ajoneuvoissa parantaa. Me olemme nyt laatineet kertomuksen, joka teidän edessänne. Ja vielä viimeisenä alustuskommenttina totesin, että tämä kertomus on vain yksi askel koko tässä prosessissa. Tämä ei ole mikään päätepiste vaan kuten sanoin, niin tämä kertomus johtuu raportointivelvoitteista, jotka koskevat yleistä eh, turvallisuusasetusta ja jalankulkijoiden turvallisuusasetusta. Tarkoituksena on arvioida mahdollisuuksia vielä parantaa turvallisuustoimia ja mahdollisesti ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Ja tämä olisi siis se lopputavoite ja tämän eteen teemme nyt työtä. Nyt tästä e- esityksestä. Kiitoksia jotta voisitte paremmin ymmärtää, mikä tilanne on. Varmaankin tiedätte, että kaikki ajoneuvot on tyyppi hyväksyttävä. Ja eri toimien osalta tähän liittyy päästövaatimukset, valmistus- ja turvallisuusvaatimukset. Nyt puhumme tästä kolmannesta, eli turvallisuusvaatimuksista. Turvallisuusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin EU-markkinoilla oleviin ajoneuvoihin tietyn rajan aste. On erityisiä vaatimuksia henkilöautojen varten, kevyitä hyötyajoneuvoja ja raskaita ajoneuvoja varten. Meillä on kolme tärkeintä Papereiden yleinen turvallisuusasetus, sitten jalankulkijoiden turvallisuusasetus ja sitten erityisiä sääntöjä vetyajoneuvoja varten. Me keskitymme näihin kahteen ensimmäisen, eli yleinen turvallisuus ja jalankulkijoiden turvallisuus tämä 661 2009 yleisasetus äh, koskee tyyppihyväksyntävaatimuksia äh, moottoriajoneuvoille ja niin edelleen. Siinä on hyvin täsmällisiä vaatimuksia. Tässä on esimerkkejä. Äh, Face in vaatimuksetkin tässä luoteltu. Tässä vaiheessa emme puhu ainoastaan EU-lainsäädännöstä, vaan on muistettava, että kun puhutaan turvallisuusvaatimuksista, puhumme kansainvälisistä standardeista, YK-sääntelystä siis, ja me komissiossa toimimme aktiivisesti kehittääksemme tietenkin Euroopan unionin sääntöjä, mutta myös YK sääntöjä. Sitten seuraava kuva jalankulkijoiden turvallisuusvaatimuksista. Tässä on ehdotuksia, esimerkkejä toimista, jotka on hiljattain hyväksytty ja jotka ovat nyt vielä käyttöönottovaiheessa vaiheessa ne koskevat ähm, henkilöautoja, kevyitä hyötyajoneuvoja ja raskaita ajoneuvoja. Tässä on lyhyesti kuvattu kaksi tointa, joita ajattelemme muuttaa. Sitten, kuten mainitsin, komissio on raportoitava parlamentille, niin kuin olemme tehneet, ja tiedotettava arvioinnista ja mahdollisista tulevista tuo, ja niiden kustannustehokkuudesta ja toteutettavuudesta ja mahdollisesti no, tota, mukaan asetuksen kyseessä ei ole ainoastaan se, että tarkastellaan, tarkastellaan teknologiaa, vaan katsotaan kustannuksia ja, ja hyötyjä, e, jotta näiden toimien kautta voitaisiin maantiekuolemia vähentää. Mitä olemme tähän asti tehneet? Emme tietenkään ainoastaan esitelleet teille tätä kertomusta, vaan olemme tehneet useita perusteellisia tutkimuksia Yksi on vielä tulossa. Olemme tarkastelleet alun perin 55 turvallisuustoimen mahdollista lisäämistä lainsäädäntöön. Neitä arvioidaan äh, kertomuksessa sekä julkisesti maaliskuussa 2015. Näiden 55 toimen pohjalta teemme tästä 19 toimen lyhyen listan, jotka ovat osa tämän päivästä kertomusta. Ja tämän pohja jatkopohdiskelua varten ja lainsäädäntöä, lainsäädännön hahmottelua varten. Sitten, että voisimme näyttää, että tutkimuksen valmistelu ja toimien keskustelu on ollut hyvin osallistava. Tässä on luettelo kaikista siitä suurimmista, joita olemme kuulleet. Ei ainoastaan teollisuus, ei ainoastaan jäsenvaltiot ja tavaratoimittajat, vaan olemme kuulleet myös kuluttajajärjestöjä ja, ja standardointia, ympäristö- ja liikennejärjestöjä Lonto, Lontoon liikennevirasto, niin että se mitä aiomme ehdottaa, lainsäädännöksi on sellaista, jonka kaikki nämä sidosryhmät voivat hyväksyä. Tämä on tarkoitus. Tässä on sitten kertomuksemme ja viittaus nettisivuille. Ja tässä on äh, ne 19 toimenpidettä, eli koko tämän työn ydin. Meillä on todella vähän aikaa esittelyä varten, joten voin sitten jatkossa vastata kysymyksiin koskien yksittäisiä toimia. Mutta tässä on todella luettelo näistä 19 toimesta. Nämä on kahteen jaettu. Aktiiviset passiiviset turvallisuustoimet, aktiiviset toimet ovat sellaisia, joiden avulla voidaan välttää onnettomuus ja, passiiviset toimet ovat niitä, joilla helpotetaan onnettomuuden seurauksia. Me olemme ottaneet sekä passiiviset että aktiiviset toimet mukaan. Tässä ensimmäisessä paketissa on yhtä ulkoon kaikki ovat aktiivisia. Hätäjarrutus, ja ajajan huomioon häirittävän ja niin edelleen. Sitten täällä on passiivisia toimia. Tämän lisäksi on raskaita ajoneuvoja varten eri, erityistoimia ja tuolla lopussa on jalankulkijaturvallisuutta A-pilarin koskevia toimia ja toimia, jotka voitaisiin ottaa jalankulkijan turvallisuusasetukseen mukaan. Sitten tässä hahmottelua tiestä eteenpäin jo tehtyjen tutkimusten pohjalta ja touko-kesäkuussa loppuun tutkimusten pohjalta luultavasti voisimme esittää luonnosta ensi vuoden alkupuolella, mutta kaikki riippuu kuulemisprosessista, joka on vasta alkamassa. Ja haluamme myös vaikutusten arviosta kuunnella eri ryhmiä. Sitten todella vaikutusten arviointi olisi valmis syksyllä ja, ja voisimme hyväksyä ehdotuksen ensi vuoden alussa. Vielä pari kommenttia. Kuten olette nähneet, kertomuksessa on voimaan olo, mainittu näiden toimien osalta. Nämä ovat tietenkin vain ohjeellisia päivämääriä. Kaikki riippuu lainsäädäntöprosessista ja siitä, koska komissio voi tehdä tämän ehdotuksen ja kuinka nopeasti parlamentti ja neuvosto tekevät työtä tämän asian parissa. Mutta nyt näin halusin teille osoittaa, millaisia mahdollisia aikatauluja tässä voisi olla toimien täytäntöpano varten. Tämä asetus, tämä uudistus tuo ensin mukaan käyttöön turvallisuustoimia, jotka helpottavat automatisointua ajoa, ei ainoastaan tavanomaista liikennettä, vaan tässä todella teksti, joka pyritään viemään autojen ja ajoneuvojen automatisointia pidemmälle. Tässä kaikki puheenjohtaja, en voi vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos paljon komission esityksestä. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijä eh, herra Kohille, haluaisin kiittää häntä, koska hän oli minun kanssani Maltalla ministeri julkilausuman yhteydessä, kun puhuttiin turvalli, maantieliikenneturvallisuudesta. Minä kuuntelen komissiota, mutta Euroopan parlamentti on tehnyt työn. Kyllä se pitää sanoa ääneen. Me sen, me sen työn teimme. Kun minä näin puhun, niin minä haluaisin muistuttaa teille siitä, että on ollut erittäin paljon päätöslauselmia, joita me olemme täällä hyväksyneet liikenteen turvallisuuden puolesta 2011, syyskuussa 12, 2013, syyskuussa 2015, kun puhuttiin valkoisen kirjan toteuttamista vuodelta 2011. Sitä me odotamme. Tämä on ollut hyvin vahvaa päämäärätietoista ja jatkuvaa työtä. Miksi minä nyt tässä näin puhun? On kyse erittäin vakavasta aiheesta, erittäin erittäin vakavasta, joka koskettaa Euroopan kansalaisia, koska me haluamme saada meidän työmme, tiemme turvallisimmiksi, koska se on tähän mennessä merkinnyt onnettomuutta ja pelkoa käyttäjille. On kyse meidän kaikkien turvallisuudesta. Tästä muistutettiin eilen, mutta luvut ovat kammottavia. 26 000 ihmishenkeä maanteilla – Euroopassa. Aivan kestämätön, sietämätön tilanne. Ei tätä voi mitenkään sietää. Täällä on tällaisia lukuja. Te tiedätte komissiossa, te tiedätte yhtä hyvin te kuin me, että tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ei tähän ole mitään ihmeratkaisua. Mutta me voimme ihan aiheutetusti sanoa, nyt pitää toimia sillä tavalla, että vaikka vastuu on alhaalta ylöspäin paikalliselta tasolta EUlle asti, mutta kyllähän se on paikallisella tasolla, sitä pitää aloittaa, pitää harjoittaa vähän painostusta. Toinen asia on se, että ei tässä onnistuta, jos meillä oli todellista koulutusta. Koulutusta, joka alkaa nuoruudesta. Meidän on ollut san, yleensä tapana sanoa, että nopeus Nopeus on henkilökohtaisen vapauden ilmentymä, mutta nopeus on yhtä kuin kuolema ainakin maanteillä näin on. Meidän täytyy ajatella tätä, meidän täytyy lähteä muuttamaan käyttäytymismalleja, muotoja jo varhaisnuoruudessa, mutta sitä pitää jatkaa koko elämän läpi. Ja ainakin vähän tässä nyt vähän pysähtyä miettimään tätä. Minä olen erittäin tarkkaavainen tämän tekstin suhteen ja haluan tehdä sitä yhdessä käsikädessä komission kanssa, mutta meillä pitää olla samanlaiset ajatukset, yhtäläiset ajatukset ja siirtykäämme teoista, teo, sanoista tekoihin. Nyt edustaja Koch, olkaa hyvä. Koska... Niin, kiitos oikein paljon. Kiitos paljon komissiolle tästä alustuksesta. Eilen kuulimme komission jäsen Bulgia. Emme voi lakata ponnistelemasta tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Edelleen, kuten juuri puheenjohtajalta kuulimme, päivittäin ihmisiä kuulee Euroopan teillä tai loukkaantuvat vakavasti liikenneonnettomuuksista. Vuonna 2011 jo aloitteisessa mietinnössä käsittelen turvallisuutta vuoteen 2020 ja vaadin silloin tiettyjä järjestelmiä kuljettajien tueksi. Olen iloinen siitä, että nyt tämä kuva selkeytyy Tämä on aihe, josta mietintöluonnoksen esitän kuukauden loppuun mennessä ja luultavasti voimme äänestää siitä syyskuussa. Luvallanne esittäisin komissiolle kolme kysymystä. Ensimmäinen. Koska voimme olettaa, että saadaan lainsäädäntöehdotus, jota olemme jo pitkään odottaneet? Olisi hienoa, jos se olisi vielä tänä vuonna. Eikä sanottaisi, että joskus vuonna 2018, kuten alustuksessanne toiseksi. Lainsäädäntö, joka liittyy päästöjä ja painoja, hyväksyttiin vuonna 2014 ja silloin tehtiin tietyt säännöt ajoneuvoinen suunnitteluun. Tämä lisää tieturvallisuutta ja poistaa tuon kuolleen kulman. Nyt kuitenkin puhutaan uudesta suunnittelusta bussien ja rekkojen etuosiin. No, saadaanko tämä lainsäädäntö niin, että se sopii yhteen edellisen kanssa? Kolmanneksi. Automaattiset hätäjarrutusjärjestelmät rekkoihin ja busseihin. Miten ne auttavat niin, että myös jalankulkija pyöräilijä voi ne tunnistaa? Nyt jo on tietyt velvoitukset, mutta miten selitätte minulle jatkokehityksen, mikä tulee automaattisen hätäjarruassistenttiin? rekkoihin ja busseihin sellaisen, että sen tunnistaa jalankulkija pyöräilijä. Tietenkin rekat kulkevat maanteille ja moottoriteillä lähellä. Siellä ei pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ole. Menneistä kokemuksesta – toteaisin, että on yhä tärkeämpää, että rekat eivät vapaasti saa kulkea ihmisten joukossa. Olettaisin, että automaattisen hätäjarrujärjestelmän yhteydessä tämä on tärkeää. Ihmisten tunnistaminen, kamerat ja niin edelleen ovat jolleen pitkään käytössä. Nyt on hyvä mahdollisuus konkreettisesti puuttua nykyhaasteisiin – Euroopan unionina ei saisi menettää tätä mahdollisuutta. Pyytäisin, että vastaisitte näihin kysymyksiin ja miten voitaisiin näin parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kiitos oikein paljon työstä tähän mennessä. Toivon, että saan kysymyksiin niin vastaukset. Kiitos edustaja Koh. Annan puheenvuoron nyt rouva Chinalovalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä alustuksesta. Uskoakseni olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nämä surulliset luvut ja se, että kuolemantapaukset ja vakavat loukkaantumiset eivät ole enää vähentyneet, ovat riittäviä syitä siihen, että pyrimme eteenpäin kaikin keinoin parantamaan tieliikenneturvallisuutta. Täällä jo sanottiinkin, ettei ole mitään ihmelääkettä olemassa. On välttämätöntä, että me keskitymme kaikkein keskeisimpiin onnettomuuksien syihin, niihin syihin, jotka aiheuttavat vakavia onnettomuuksia. Esimerkiksi ylinopeus ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on tärkeää ajatella kaikkein haavoittuvaisempia liikenteessä kulkijoita, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, ja minulla olisi kysymys tässä komission suuntaan. Ensinnäkin kysyisin, miltä jatkotoiminta nyt näyttää? Joitain määräaikoja tai päivämääriä meille kerrottiin, mutta kysyisin, minkä kriteereiden pohjalta arvioidaan näitä 19 lisätointa? Ja vielä kysyisin, joissain tapauksissa puhutaan näiden järjestelmien mahdollisista virheistä. Jotkut saattaisivat aiheuttaa eli liikenteessä ongelmia. Esimerkiksi tämä älykäs nopeuden säätöjärjestelmä. Jos ei standardoida liikennemerkkejä, saattaa syntyä ongelmia, jos siellä ei riittäviä merkintöjä. Jos puhutaan siis infrastruktuurista, niin on todettava, että infrastruktuuri on kovin erilaista erilaisissa Euroopan osissa. Eli tässä kysyisin mahdollisista järjestelmien ongelmista. Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kollegahan jo kysyikin siitä. Ja viimeinen huomioni teidän kertomuksessanne puhutte siitä, että ajoneuvojen turvallisuusluokitus Euro NACP-järjestelmä on sellainen, että ilmeisesti kaikilla markkinoilla ei ole samanlaista korkean tähtiluokituksen autojen määrää. Ja jotkut autot ovat ilmeisesti sellaisia, että niitä kohdennetaan ikään kuin niin kutsutuille edullisemmille markkinoille. Onkohan teillä jotain tietoja siitä, miten tämä vaikuttaa turvallisuuteen näissä kyseisissä maissa. Edustaja Kistelor, olkaa hyvä. Ah, se Monsieur Kramer. Ah, edustaja Kramer ensin, joka korvaa hänet. Kiitos. Tuli vähän myöhemmin. Mutta tämä on tietenkin tärkeää, miten onnettomuuksia saadaan vähennettyä. Edustaja Koch varmasti muistaa, että Tieliikenneturvallisuus oli esillä muutamia vuosia sitten. Sitten puhuttiin silloin vain teknisistä vaikutusmahdollisuuksista ja silloin käytiin laajaa keskustelua ja mehän muotoilimme silloin vielä sen ajatuksen, että 30 kilometriä tunnissa olisi hyvä yleisperiaate. Sitten voitaisiin puhua 50 tuntikilometristä silloin, kun halutaan, mutta mutta nopeus on hyvin tärkeä, koska törmäys jalankulkijan tai pyöräilijän 30 kilometritunnin osalta on 10 prosenttia, jos ehtaan 50-80 prosenttia, että syntyy vakava onnettomuus. Eli jos suhtaudutaan vakavasti tieliikenneturvallisuuteen, pitää puuttua ajettavan nopeuteen. Totta kai haluamme vähentää onnettomuuksien määrää mutta no, ylinopeus ja alkoholin käyttö totta kai, mutta myös muista häiriötekijöistä on tullut keskeisiä, kuten kännykän käytöstä. Kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen. Vähän aikaa sitten näin elokuvan, että pitäisi laskea vaikka koripalloottelussa kuinka moni oh, koskettaa palloa ja tämän ottelun aikana orangutangi kulkee tämän pelikentän yli. Ja minä en sitä nähnyt, kun keskityin niin laskemaan. Ja tämä oli juuri tämä osoitus siitä, että kun keskittyy johonkin toiseen asiaan, niin toiset asiat jää huomiotta. Eli puhelimeen puhuminen ehkä, mutta jos katsoo kännykkäänsä, niin kyllä tämä voi olla ratkaiseva. Silloin saattaa jo tapahtua onnettomuus. Tässä ovat siis kolme tärkeintä syytä, onnettomuuksien syytä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Toiseksi halusin puhua paremmista peileistä. Hyvin tärkeä asia. Useimmat onnettomuudet syntyvät, kun ihmiset jäävät oikealle kääntyvien autojen alle. Berliinissä jälleen viime viikolla oli onnettomuus, jossa autonkuljettaja ei nähnyt oikealle kääntyessään pyöräilijää ja pyöräilijä kuoli. Suurempi peili uusiin autoihin, näin esitetään nyt, mutta tämän pitäisi olla relevanttia vuonna 2028. Jos nyt suhtaudutaan tosissaan onnettomuuksien vähentämiseen, ei voida odottaa vuotta 2028. Tänään pitää aloittaa kyllä nämä asiat voidaan, pelit voidaan korvata vähän nopeammin, kun on kyse ihmishengistä. Kiitos. Seuraava Lukashevska, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, e, nigdy żaden pojazd sam nie, spodował, nie spowodował wypadku. Nämähän eivät ole aja, ajoneuvoja, jotka aiheuttavat onnettomuuksia, vaan ihminen on aina näiden onnettomuuksien takana joko liian väsynyt, liian kokematon, liian nuori tai liian hurja tai ajaja, joka puhuu puhelimeen tai henkilö, joka ei ole riittäviä taitoja ajoneuvon ajamiseksi. Nämä ovat näitä syitä. Mehän puhumme nyt 26 kuolemantapauksesta, mutta me emme puhu 130 000 ihmisestä, jotka ovat loukkaantuneita auto-onnettomuuksissa. Hyvin usein kyseessä on, ovat henkilöt, jotka ovat tällä hetkellä vammaisia ja heidän, nämä perheet ovat jätetty oman onnensa nojaan pitämään huolta näistä vammautuneista henkilöistä. Tuhannet perheet todella Euroopassa ovat tällaisessa tilanteessa. Euroopan komissio joidenkin asiakirjojen mukaan meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota verkkokoulutukseen. No en voi tästä olla yhtä mieltä, koska, y, koska teoreettisen koulutuksen puute saattaisi, sillä, saattaisi, sillä saatettaisiin korvata käytännön harjoitukset. Haluaisinkin kysyä komissiolta, mitä aiotte to, to, miten näette toimia, että rekkakuljettajat saisivat koulutusta? Ja käytettekö jonkunlaisia simulaattoreita niin kuin lentäjillä niin, että testataan heidän reagointiaikaansa esimerkiksi, kun ajatellaan, miten toimitaan jalankulkeiden to- pyöräilijöiden kanssa. Aiotteko tämän tyyppisiä simulaatiokoulutuksia järjestää. Sitten toinen asia, joka on aika ristiriitainen. Ettekö ole sitä mieltä, että, että jotkut henkilöt aiheuttavat onnettomuuksia kerta toisensa jälkeen, koska auto-onnettomuudesta aiheutuvat rangaistukset, esimerkiksi puhelinkäyttöstä jo johtuneita onnettomuudet tai, tai tai esimerkiksi humalassa ja, tai huumeiden vaikutuksen alla aiheutuneet ongelma, onnettomuudet, eh, niin, niin kun onnettomuuksista todella tulee sitten vammaisia, niin ei tietenkään ole sitä mieltä, että kuljettajien pitäisi sitten pitää huolta näistä vammautuneista henkilöistä, jotka ovat aiheuttaneet. Ehkä se anta, saisi vähän, antaisi vähän ajattelemisen aiheita ennen kuin he eh, painavat kasvujalkaa tai tarttuvat kännykkäänsä tai ryhtyvät ajamaan humalassa. Minä siis ehdotan tällaista simulointikoulutusta ja, ja vastuuta niille, jotka aiheuttavat auto-onnettomuuksia. Ehkä tämä on ristiriitaista, mutta ne teistä, jotka joutuvat pitämään huolen näistä näistä henkilöistä ja tiedätte, kuinka paljon rahoituksellista ja fyysistä ponnistelua vaatii vammaisista henkilöistä huolen pitäminen, jotka usein olivat ennen onnettomuutta nuoria, he olivat aktiivisia töissä ja opet- niin he ovat nyt sen, sitten vain kasveja. Sitten. Ismail olkaa hyvä. Ja auch von meiner Seite herzlichen Dank an Omalta osaltani kiittäisin myös sydämellisesti Euroopan komissiota. Mielenkiintoinen kertomus. Pidän hyvin tärkeänä, että 19 eri tekijää on luetteloitu näin varmasti voidaan turvallisuutta parantaa. Kuitenkin sanoisin, että olen samaa mieltä myös kollegoiden kanssa siitä, että saattaa olla muitakin tärkeitä seikkoja. Viittaisin kahteen seikkaan ja pyytäisin komissiota mahdollisuuksien mukaan ottamaan nämäkin kannat huomioon. Nämä eri tekniset mahdollisuudet, joita on nyt luetteloitu – Kyllä ne varmasti tärkeitä ovat. Niitä tarvitaan, jotta liikenne voi muuttaa vielä turvallisemmaksi. Mutta palaisin vielä tähän autonomisiin ja verkottuneisiin ajoneuvoihin. Tässä syntyy tietenkin uusia haasteita. Yksi näistä haasteista on se, miten voidaan turvautua hakkerointihyökkäyksiltä – Näiden 19 tekijän joukossa en nähnyt mitään tähän liittyen ja toivoisin, että komissio ennen kuin nämä kaikki julkaistaan esittää jotain tähänkin liittyen tai selittää meille, miksi se ei olisi mahdollista. Ja sitten minulla olisi vielä kysymys. Jos nyt oikein ymmärsin, olisi jonkinlainen älykäs nopeuden säätöjärjestelmä myös, jotta voitaisiin huolehtia turvallisuudesta, mutta vähentää myös noksia CO2-päästöjä. Mitä tämä tarkoittaa täsmällisemmin? Tarkoittaako tämä sitä, että ajoneuvoissa on eri järjestelmät, hyötyajoneuvot, raskaat hyötyajoneuvot ja niin edelleen. Miten tämä toteutuisi käytännössä? tämä älykäs nopeuden säätöjärjestelmä. Kiitos. Van de Kamp. Edustaja Van de Kamp. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Minullakin olisi muutama huomio. Ensin rehellisyyden nimissä on todettava, että tämä asia ei ole hyvällä tolalla. 2020 meillä oli tietty tavoite. Ja jos tämä jatkuu tällaisenaan, niin emme tuon tavoitteeseen pääse. Se on sinänsä jo vakava asia todettavaksi. Ja toinen asia, joka pistää silmään, on jäsenvaltiot. Saimme komission esityksen, jossa on monia lobbausjärjestöjä koko maailmasta ja siellä olla sitten jäsenvaltiot, mutta eiköhän tässä Vesyysperiaatetta pitäisi painottaa, kun puhutaan siitä, miten nämä asiat hoidetaan, täytäntöön pannaan kaupungissa, kylissä, manteilla. Kuka tekee mitä? Tämä asia olisi aiheita voitaisiin tässä yhteydessä painottaa. Ja kolme vähän teknisempää huomiota. Käsittääkseni komissio on kehittelemässä testiä, teknologisesti neutraalia testiä, joka liittyy liittyy häiriötekijöihin, joita voi olla monenlaisia. Se, että kuljettajat eivät keskity ajamiseen ja toinen liittyy kuljettajien koulutukseen. Näyttää hyvältä se, että 10-20 vuotta jo autoa ajaneet saavat vähän lisäkoulutusta. Ja sitten Moottoripyörät aiheuttavat paljon onnettomuuksia. Eikö pitäisi kuitenkin katsoa tätä vähän erillisinä, kun on mopokuljettajia, jotka aiheuttavat ehkä paljon ja moottoripyöriä ajavat paljon onnettomuuksia, mutta entä sähköinen polkupyörä? Jos ajatellaan kaksipyöräisiä joissa moottori, ehkä pitäisi pohtia vähän sitä, minkälaisia onnettomuuksia kukin niistä aiheuttaa. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Vivan de Kamp. Rouva Konesta maks kaksi minuuttia, koska me olemme jo hieman myöhässä aikataulusta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä vähän täydentää kollegoiden puheenvuoroja. Paljonhan jo sanottiinkin. Kiitos Euroopan komissiolle tästä alustuksesta. Toisaalta jäin kaipaamaan vähän tästä puheenvuorosta sitä, että selkeästi sanottiin, mitä lainsäädäntöä vielä tarvitaan, mitä tutkimuksia vielä tarvitaan, jotta voidaan tehdä oikeat päätökset. Suurin osa näistä toimista on kuitenkin jäsenvaltioiden käsissä, kuten kollegat sanoivat. Jos ajatellaan esimerkiksi ehdotusta, että yhtenäistettäisiin liikennemerkit Euroopan unionissa – jos ei tätä edes tehdä, niin miten voidaan saada myönteistä kehitystä aikaiseksi, jos ajatellaan julkisuustyötä? Viimeksi tehdyn kuluneen kymmenen vuoden aikana on tehty paljon työtä ja tätä luvut kyllä osoittavat, kun ajatellaan onnettomuuksien uhreja. Nämä luvuthan ovat laskemaan päin, mutta totta kai tätä työtä pitää jatkaa kollegat ovat oikeassa siinä, että monia toimia on jo joissain jäsenvaltioissa. Ne toimivat hyvin ja näitä esimerkkejä voitaisiin noudattaa muissa maissa. On uusia mahdollisuuksia myös, jotka liittyvät teknologian kehittymiseen. Ajatellaan vaikka sähköisiä polkupyöriä tai sähköisiä autoja, joista sanotaan, että ne kulkevat liian hiljaisesti, koska jalankulkijat eivät niitä huomaa. Eli väitellen meillä on autoja liikenteessä, joita ei pysty kuulemaan, ja tämäkin saattaa aiheuttaa ongelmia ja onnettomuuksia. Eli voiko komissio keskittyä myös siihen, mitä on tulessa. Voi olla että muita turvallisuusuhkia, joista emme vielä oikein tiedä. Tämä olisi työsarkaa myös Euroopan komissiolle. Kiitos tästä ja kiitos edustaja Kohille. Mielelläni teen yhteistyötä. Toivon, että saamme hyvän asiakirjan lopuksi aikaiseksi. Kiitos oikein paljon. Näin voimme edistää kansalaistemme hyvinvointia. Kiitos. Nyt annan loppupuheenvuoron komissiolle. Yksi minuutti, olkaa hyvä, koska me olemme nyt käyttäneet tähän jo varsin paljon aikaa. Ja sen jälkeen annan myös puheenvuoron esittelijälle edustaja Kohille. In one minute. Se puheenjohtaja aivan yhdessä minuutissa. Haluaisin vastata useisiin huoliin, jotka koskevat täytäntöpanoja sitä, kuka tekee mitä. Kuten alussa sanoin, tässä puhutaan ajoneuvojen turvallisuustoimista. Tiettiin turvallisuus kuuluu jäsenvaltioille. Se, se koskee infrastruktuuria ja kuljettajien käyttäytymistä. Tänään puhumme ajoneuvojen turvallisuustoimista ja siitä, sitä säännellään Euroopan unionin ja YK tasolla. Eli ihan vain, että tehdään selväksi, kuka vastuussa mistäkin. Sitten toinen asia näistä toimista, jotka eivät liity ajoneuvoturvallisuuteen. Täällä oli kolme kysymystä ja MUFPA osastosta voidaan puhua koulutuksesta, simulaattoreista ja muista asioista. Sitten neljä kysymystä, jotka koskevat ajoneuvojen turvallisuutta. Kaksi asiaa aikataulusta ja voimantulon päivistä koskien näitä eri toimia. 2020, onko se vielä realistinen tavoite? Haluaisin tässä sanoa, että Kuten olette nähneet, olemme tehneet valtavasti työtä niin, että olisimme saaneet aikaan uskottavia ehdotuksia. Puhumme tässä kahdesta tärkeästä aiheesta komissiolle. Komissio tekee komissio haluaa tehdä uskottavia ehdotuksia, se tarvitse aikaa. Ensi kuukausina aloitamme julkisen kuulumisen siinä on aikarajat ja sen jälkeen on koko tämän tekstin valmisteluprosessi. Toimimme mahdollisimman nopeasti, mutta meillä on myös tietty työrytmi, voitte olla varma, että kaikki se, mitä on tehty, on tehty oikeassa järjestyksessä niin, että ehdotus on mahdollisimman vankka. Sitten nämä kaksi asiaa, jotka koskevat auto- automaattista hätäjarrutusta ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden lisäämistä. Katsomme tätä ABS otettiin käyttöön 2015 ja se otettu vaiheittain käyttöön. Meidän on arvioitava, kuinka tehokkaita nämä toimet ovat olleet ennen kuin menemme eteenpäin, mutta pidämme tämän kyllä mielessä. Sitten viimeinen tärkeä asia. Niin, siis autonomisesta ajamisesta. Tämähän on Hertogin kysymys. Kyberturvallisuudesta. Genevessä on työryhmä, joka keskittyy juuri tähän ja työ on aloitettu. Ja on tärkeää kaikkien muistaa, että kun kysymyksessä on autonominen ajo. Tarvitsemme toisen tyyppisiä toimia myös tyyppihyväksynnän puolella. Emme vielä ole siinä, mutta olemme täysin tietoisia tästä, eh, samoin kuin jäsenvaltiotkin työstämme tätä kyllä. Sitten vielä viimeinen asia. Tieteenpäin aloitin sanomalla, että esittelemme tämän kertomuksia. Meillä on ensin 55 toimintaa ja sitten valitsimme niistä 19, koska ajattelemme, että kaikki teknologia ei ollut vielä valmis. Eli meillä on kyllä tuolla listaa jäljellä jatkoa varten, mutta on katsottava, kuinka teknologia kehittyy ja ovatko ne kustannustehokkaita mahdollisuuksia. Tässä omalta puoleltani, en tiedä onko kollegoilla vielä aikaa vastata näihin kolmeen kysymykseen, jotka koskivat mm, kuljettajien käyttäytymistä. Ei ole aikaa, selvä, kiitoksia. Merci beaucoup. On aura l'occasion. Kiitos. Meillä tulee olemaan mahdollisuus palata tähän aiheeseen vielä tuonnempana vähän laajemmin. Toivo. No niin, edustaja Koh, Koh yksi minuutti teillekin. Olkaa hyvä. Kiitos paljon aikaille. Paljon puhun ihan lyhyesti. Kiitos oikein paljon kaikista täydentävistä ehdotuksista jäseniltä. Jos kaikki otetaan huomioon, tästä tulee valtaisa mietintö, jota ei oikein pysty lukemaan. Joten mietinnössäni haluan keskittyä kaikkeen siihen, mikä keskittyy juuri ajoneuvoihin. Muut asiat, infrastruktuuri ja kuljettajien käyttäytyminen, nämä asiat pitää ehkä ottaa toisessa vaiheessa tutkimuksen kohteeksi. Minä keskityn siihen, mikä on mietinnön otsikkokin, eli juuri ajoneuvot. Kiitos. Ei, nu. kiitos. Kiitos paljon edustaja Koh, ja nyt me jatkamme työtämme valiokuntatyöskentelyä. Meillä on nyt keskustelu TNT-koordinaattoreiden kanssa. Rouva Katrin Trotman ja herra Karel Vink ovat täällä meidän kanssamme. Rouva Katrin Trotman ja herra Karel Vink. Pyydän heidät nyt tänne sydämellisesti tervetulleeksi istumaan eteen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 Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Katrin Trotmanin, joka tuntee erittäin hyvin tämän talon. Ja kuten ranskaksi sanotaan, että hän on yksi eurooppalaisista peruspilareista, joita me kipeästi tarvitsemme. Ja herra Karel Vink on myös läsnä täällä. Puhumme Kaupunkisolmukohtien tehokkaasta integroinnista TNT-käytäviin sekä innovoinnin ja yhteistoimivuuden vauhdittamisesta. Ja myös miten on edetty Pohjoismeren Baltian käytävässä ja miten eurooppalaista liikennettä hallinnoidaan ja johdetaan. No niin, rouva Trautman, kuuntelemme erittäin tarkalla korvalla teidän esitystänne – Meillä on vähän sääntöjä tälle keskustelulle. Annan teille puheenvuoron jokaiselle, kumpaisellekin 15 minuutiksi. Ja sen jälkeen, teidän esitystenne jälkeen, annamme puheenvuorot esittelijöillemme, Esmail Hertogille ja Markus Piiperille. Hän tulee, tulee takaisin kokoussaliin. Ja annamme siis heille sitten puheenvuorot ja sen jälkeen sitten käymme keskustelua. Rouva Katrin Trotman, olkaa hyvä. Ja kiitos kutsusta tulla tänne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes avec... Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kollega Karl Vinkin kanssa olemme extrêmement heureux euh, de... Erittäin, erittäin iloisia voidessamme esitellä teille työtämme ja ö, tilannetta, missä vaiheessa nyt olemme teille kunnianarvoisille Euroopan parlamentin edustajille. Me tiedämme, että laatu on tärkeää. Me olemme erittäin iloisia siitä, että täällä on paljon laatua. Me olemme erittäin iloisia siitä, että meitä seurataan hyvin tarkasti, koska monet parlamentaarikot antavat paljon arvostusta koordinaattoreiden työlle. Minä aion painottaa kysymystä kaupunkisolmukohdista ja kollega Karel Vink sitten esittelee omaa työtänsä, joka painottuu enemmän käytäviin. Ja sen jälkeen minä sitten toisessa osassa keskityn enemmän näihin käytäviin hyvin, hyvin lyhyesti. Me pyrimme pitämään kiinni aikarajoista, jotta keskustelullekin jää aikaa. Ihan aluksi haluaisin täsmentää, että meille tai meidän roolimme on tietysti se, että meidän pitää helpottaa Coordinate toteutumista, eli siis tämä koko liikenneverkoston jäsentämistä Euroopassa ja prioriteetti on annettu käytäville. Tämä on erittäin vahvasti sidoksissa infrastruktuureihin ja siihen, että parempia infrastruktuureja, uusia infrastruktuureja toteutetaan, mutta meillä on kyseessä myös toisesta ulottuvuudesta, me haluamme niveltää eurooppalaiset alueet toisiinsa, asukkaat, ihmiset toisiinsa ja samanaikaisesti, jos nämä käyttävät ovat aika lailla keskittyneet kaupunkien läheisyyteen ja kaupunkisolmukohtiin, niin me haluamme myös niveltää niitä laajemmille alueille, koska jotta jokainen kansalainen voisi päästä hyötymään liikkuvuudesta. Se on meille keskeistä. Toinen kohta on se, että me haluamme tietysti ottaa huomioon kaupunkiväestön erityistilanteen, joka on aivan erityisesti tässä joutunut kärsimään saasteesta, melusta, liikenteen haitoista yleensä. Kolmas elementti, jonka halusin mainita alussa johdantona, te löydätte sen myös tästä esityksestä, sanoin sen, että ei ole kyse vain infrastruktuureista, vaan myös palveluista. Me olemme tällä hetkellä vaiheessa, kun tänä päivänä puhutaan kaupunkisolmukohdista, me puhumme myös palveluista, jotka liittyvät liikkumiseen monikossa, pehmeisiin tapaan, tapoihin liikkua. Eli haasteita riittää rooli, rooli kaupunkisolmukohtien aukaisemisessa. Me olemme aivan erityisesti pohtineet tätä, koska väestö asuu pääsääntöisesti tänä päivänä kaupunkialueissa tai taajama-alueilla. Ja näin ollen me haluamme, tällä, ne ovat tietynlaisia yhteyslinkkejä, yhteisalustoja, jotka ovat hyvin teknisiä ja ne yhdistävät erilaisia liikennemuotoja toisiinsa, eri liikennetyyppejä toisiinsa, kun on kyse et, kaupunkietäisyyksistä, alueetäisyyksistä tai pitkän linjan matkoista, olipa kyse sitten maantiestä, raiteesta tai kaupunkiliikenteestä tai ihan logistiikasta. Kaupunkisolmut kohdat ovat todella välttämättömiä, keskeisiä koko käyttävien tehokkuuden kannalta ja niiden kokonaisuuksien kannalta ja sen takia me halusimme pohtia tätä aivan erityisellä tavalla erityisulottuvuuksien avulla, joiden myötä voimme tehdä hyvää yhteistyötä eri paikallisalueiden, alueiden edustajien kanssa, mutta myös kaupungin johtajien ja paikallisten kunnan valtuutettujen kaupunginvaltuuttajien kanssa on kyse kaupunkisuunnittelusta ja siitä, miten parhaimmalla mahdollisella tavalla voidaan suunnitella eri metropolialueiden toimivuutta ja liikennettä, liikkumista. Me olemme halunneet erityisesti painottaa kysymystä, joka liittyy kaupunkilogistiikkaan, logistiset keinot kaupunkiliikenteessä, jotka ovat tietysti aivan huomattavan tärkeä osa niistä palveluista, joita tarjotaan kansallisella tasolla, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Me olemme huomioineet aika paljon kuluja, mitä ne merkitsevät tänä päivänä liikenteen keskittymisessä. Tämä on yhteiskunnalliset kulut terveydessä, mutta on kyse myös taloudellisista kuluista, koska kun lasketaan liikenteen keskittymisen taloudellista vaikutusta, se tarkoittaa 100 miljardia euroa, eli yksi prosentti EUn BKTstä, vuosittaisesta BKTstä. Ja tämä on siis pääsääntöisesti keskittynyt näihin kaupunkisolmukohtiin. Niillä on siis tämmöinen buustava rooli näillä kaupunkisolmukohdilla. Niillä on aivan erityinen erityisrooli, kun testataan innovaatioita. Ne ovat myös kasvukeskuksia, mutta ne myös synnyttävät tiettyä taloudellista hävikkiä, menetystä, kun puhutaan arvoketjuista. Eli meidän täytyy käydä käsiksi näihin kysymyksiin, jotka liittyvät kaupunkisolmukohtiin ja haasteisiin, jotka liittyvät saasteeseen, meteliin, tieturvallisuuteen liikenteessä, onnettomuusriski, riskeihin. Ja tietysti nousee myös kansalaisten rooli esille miten he arvostavat ja arvottavat näitä, koska ne ovat liikennemuotojen käyttäjiä. Tämä täytyy totta kai aina ottaa huomioon ja totta kai me otamme yhteen huomioon myös ö, protestit ja vastakkainasettelut. Potentiaalia kaupunkisolmukohdissa on. Me haluamme korostaa tätä potentiaalia. Me vetoamme myös siihen, että ei, ei ainoastaan tranli valiokuntaa myös muihin parlamentaarisiin valiokuntiin, joita tämä saattaa koskettaa, kun on kyse innovaatiosta, ITRE-valiokunta, energia, ITRE-valiokunnasta tietenkin, kun puhumme tästä ulottuvuudesta, mutta sanoisin, että imco valiokunta on myös tässä mukana hyvin vahvasti, kun puhutaan kuluttajien oikeudesta ja liikkuvuuspalveluista. Eli kaupunkisolmukohta pitää sisällään paljon potentiaalia talouden kehityksen kanssa. Se voi olla myös vipputekijänä, kun puhutaan uusista palveluista liikkumisessa mutta nämä kaupunkisolmukohdat ovat myös optimaalisessa tilanteessa, koska ne tarjoavat olosuhteet sille, että voidaan antaa hyvää lisäarvoa logistiikkapalveluille ja näille moni, moniliikennemuotoisille alustoille. Tämä on koko ajan elävää kehitystä, se ei ole koskaan päättyvää, kun meillä on tämä moniliikennemuotoinen alusta keskusta. Meillä on myös näitä toimintoja, jotka liittyvät saasteisiin. Me haluamme ristyä käyttämään puhtaita energiamuotoja, sähköä, kaasua, mutta mutta me haluamme tutkia myös, mikä rooli näillä kaupunkisolmukohdissa voi olla kaupunkien rakentamisessa, kaupunkien jäsentymisessä. Ne voivat myös olla katalysoittareina liikennemuotojen vaihtumiselle, jotta kansalaisille annetaan parempi mahdollisuus päästä esimerkiksi jaettuihin liikennemuotoihin car sharing kaupunkiliikenteessä tai käyttää muita liikennemuotoja. Tämä yhteistyö joka siis täydentää tätä työtä kaupunkien ja alueiden välillä, on synnyttänyt jo useita ohjelmia esityisesti. Interreg-ohjelmia minun käytävissä, alueellani aivan erityisesti. Me olemme voineet jo havaita hyvää vaihtoa parhaista käytänteistä, kun puhutaan liikennevirroista – miten digitaalista, digitaalisuutta on käytetty uusissa palveluissa ja nimenomaan on pohdittu siitä näistä, mitä ovat älykkäät kaupungit ja ainoastaan, äh, että se olisi niin sanottu vain älykäs kaupunki, kun laitetaan näitä äh, mittareita kaupunkialueille, mutta ne myös mittaavat tätä, näitä kysymysten kokonaisuuksia – me olemme voineet siis painottaa aivan erittäin, vah, erittäin vahvasti seuraavaa työsuunnitelmajaksoa, kun puhutaan ekologiasta, ympäristöstä, jotta meillä olisi todellisia tuloksia siinä, miten näitä uusia aloitteita on käytetty ja uutta teknologiaa on hyödynnetty käytäviä, käytäväalueilla. Haluaisin nopeasti ottaa esille innovaation ja mitä mahdollisuuksia tarjoutuu sille perspektiiville, kun puhutaan digitalisoimisesta. Me olemme valinneet joitakin prioriteettilinjoja tai väyliä, jotta voimme kehittää komission aloitteita innovaatiossa, erityisesti vaihtoehtoenergiat, jotka, joita käytetään jo tänä päivänä kaikissa käytävissä TNT-alueilla – ja joitakin esimerkkejä, jotka ovat aivan huikeita. Me haluamme myös, ja me olemme selittäneet sen jäsenvaltioiden edustajille aivan äskettäin muutama kuukausi sitten, kun tapasimme heitä, me selitimme, että nämä käytävät ovat todellisia ne keino, että voimme saada hyvän standardisoinnin ja teknologian hyvän käytön. Sen takia me olemme työstäneet Karel Vinkin kanssa tätä RTMSn käyttämästä. Se on hyvä esimerkki

hyvää uskovantava esimerkkiä, koska me olemme pyrkineet saamaan jäsenvaltiot paljon paremmin tähän mukaan, jotta meillä olisi hyvää harmonisointia ja yhteisiä nopeita päätöksiä. Me olemme saatta, tässä voittaneet aikaa usealla vuodella teho, enemmän tehokkuutta, enemmän turvallisuutta, erityisesti raideliikenteessä, koska tämän e- esimerkin myötä me jatkuvasti sanomme, että kun teknologia on riittävän kypsää, mutta kun sitä ei ole vielä kokonaisuudessaan käytetty, niin silloin se on vielä innovaation puolella, mutta meidän pitää mennä tästä tästä pilotihankkeesta eh, ihan loppukäyttöön, jotta meillä olisi koko eh, arvoketju käytössä. Ja sen takia me toivomme, että me voisimme ottaa käyttöön silloin, kun me puhumme Space for Innovation aloitteesta, voisimme ottaa käyttöön kokonaisuudessaan käytävät. Joillekin nämä Joissakin hankkeissa nämä käytävät ovat laboratorioita kokeiluja varten. siellä yritykset, pienet ja suuret suuret voivat keskenään tavata tutkimus- ja innovaatiotyössä. Me olemme ottaneet opiksemme kaikesta siitä, mitä, mihin on ryhdytty tutkimusohjelmissa, teknologian siirrossa ja uusissa ratkaisuissa, jotta meidän käytävämme tulisivat tehokkaita tehokkaimmiksi. No mitkä ovat näkymät sitten meidän issue papersissa, kun puhumme innovaatiosta kaupunkialueella? Ensinnäkin me haluamme todellakin antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisen käytön uudelle teknologialle, innovaatiolle. Haluamme vähentää hiilen käyttöä, digitalisoida mahdollisimman paljon. Hiilen vähentäminen on ensimmäinen prioriteetti. Me me puolustamme TNT-politiikkaa siinä kaupunkiulottuvuudessa, kun se on suunniteltu tässä ohjelmassa ja me haluamme, että käytävät myötä vaikuttavat Amsterdamin sopimuksen toteutumiseen, kun puhutaan kaupunki perspektiivien kehittämistä. Me haluamme saada as- käyttäjille yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet. Se on todella avainkysymys. Silloin meillä olisi tehokkuutta kaupunkilogistiikassa, joka voidaan huomioida, sitä voidaan edelleen kehittää seuraavalla jaksolla. Minä sanoin sen jo, jo näistä kaupunkisolmukohdista. Me ole, ne on meille tietynlaisia innovaatiokeskuksia, alustoja, ja ne ovat myös tietynlaisia testikeskuksia, jossa, josta saadaan uusia vastauksia ja ratkaisuja. Mutta me haluamme myös, minkä olemme myös todenneet joka kerta, kun me haluamme lisää digitalisaatiota, ei vain autonomisilla ajoneuvoille, mutta kun, tai liikenteelle me saamme tietysti myös tuloksia. Ja ihan vielä lopuksi haluan sanoa, että seuraavat flagshipit, kun me olemme keskustelleet tästä komission edustajan kanssa mahdollisuudesta, että voimme, meillä voisi olla erityishankkeita, jotka voisivat toimia esimerkkeinä, kun määritellään uusia, uusia hankkeita, uusia vaikutuksia seura- kolmelle ja neljälle seuraavalle vuodelle liikkumisessa. Kiitos paljon Katrin Trotmanille tästä esityksestä. Välittömästi annan sitten puheenvuoron Karel Vinkille. Hän on koordinaattorina ERTMS toiminnassa. Ja annan välittömästi teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla täällä tänään ja antaa teille lisää tietoja eh, paitsi, paitsi strategista ja näkymistä, myös hankkeista, jonka pitäisi olla jo valmis täytäntöönpanoa varten tulevina vuosina. Tämä on aivan samassa puitteissa kuin se, mistä Katrin puhui, ja se myös tukee sitä, mitä on tarkoitus toteuttaa tuon ohjelman puitteissa, josta Katrin juuri kertoi. Puhun jo rautateistä. On selvää, että vesiväylien ja maanteiden kanssa rautateillä täydennetään mahdollisuuksia päästä yhteen toimivuus ja liikkuvuustavoitteisiin. Meidän viimeisin tavoitteemme on yhteen toimivuus. ERTMS on väline, se on vähän barbarimainen nimitys, mutta se on kuitenkin väline. Se on jotain, jota meidän on käytettävä, jotta saavutetaan yhteen toimivuus, joka on todella tärkein tavoite, tärkein asia koko liikkuvuusasiassa Euroopan unionin tasolla. Jotta saisitte käsityksen siitä, kuinka ERTM on, on paljon laajempi kuin mitä mitä yhteen toimivuus ja liikkuvuus muuten, niin haluaisin kiinnittää huomionne neljään seikkaan. Ensinnäkin se on tietenkin merkinantojärjestelmä, mutta sillä on tiettyjä vaikutuksia. Annan tästä esimerkkejä. Vähähiilistämishankkeeseen. Mehän tiedämme, että rautatiet on kaikkein tehokkaimpia tällä saralla ja näemme, että rautatieliikenteen kautta voimme lisätä verkostojen ja kapasiteetin käyttöä 50 prosenttia on nyt oma tavoite Saksan rautateillä. Minäkin olen ollut rautateillä töissä ja tiedän, että tämä kyllä tulee olemaan paljon suurempi määrä, enkä ole ollenkaan yllätynyt, jos loppujen lopuksi sitten kun ERTM on täytäntöpäin niin pantu, niin päästään 20 prosenttiin eikä 10 prosenttiin. Sitten tämä on myöskin digitalisoinnin selkäranka. Tässä on kiinnostavaa se, että olemme kehittäneet tätä Euroopan tasolla teknologiaa, joka voi kehittyä. Meillä on nyt ERTMS sellaisena kuin se on määritelty, mutta, mutta tämä on vain yksi askel, joka johtaa lopullisen järjestelmään, jossa sitten on suora yhteys satelliitteihin ja rautatiejärjestelmiin ja siinä on kapasiteetti, turvallisuus, kaikki nämä tekijät suoraan hoidettu tämän suoran linkin kautta. Ehkä päästään jopa 25. Potentiaali on kuitenkin käytettävissä sitten, mitä tulee globalisaatioon. Olemme kehittäneet tämän järjestelmän. Ja nyt maailmassa otetaan mallia meidän järjestelmästä, jonka olemme täällä kehittäneet. Se on oikein hyvin toiminut joillakin markkinoilla, Turkissa, Australiassa, jopa Yhdysvalloissa on kiinnostusta tähän. Meidän on puolustettava strategiaamme. Tämä tekee todella Euroopan unionista erilaisen maailmanmarkkinoilla. Ja tämä on myös ihmisiin keskittynyt, koska se lisää turvallisuutta. Olemme tehneet laskelmia ja pääsimme siihen tulokseen, että meillä on noin 15-20 prosenttia parempi turvallisuus, kun käytämme ERTMssä, kuin jos emme sitä käytä. Sitten täytäntöönpanon puolella, meillähän on nyt järjestelmä teknologisesti sen määritelty, kuinka se sitten täytäntöön pannaan. No, meillähän on tavoitteita. Meillä on tämä läpimurto-ohjelma niin sanotusti, kuten Catherine sanoi, olisi, eh, en, emme olisi voineet kovin, kovin nopeammin voineet, tai olisimme voineet tehdä paljon nopeamminkin. Uskon, että menetimme neljä vuotta eh, tässä aikaa, mutta olemme nyt missä olemme. Nyt, nyt meillä on vakaat määritelmät ohjelma, ohjelmia varten. Tämä on siis ohjelmia. Tämä ei ole vain koneita koskevan, vaan kyseessä on myös tietokoneohjelmat. Tämä on tämä, no, kohta kolme. Sitten meillä on realistinen eurooppalainen käyttäjänottosuunnitelma vuoteen 2017 asti ja sen jälkeen meillä Meillä pitäisi olla suunnitelma, joka kattaa ajanjakson 2017-2030. Ehdettiin komissiolle että meidän olisi jaettava tämä täytäntöönpanosuunnitelma ensimmäisen osaan 2017 tai 2016-2023 ja sitten toisen osan 2023 2030 Ja syynä on se, että kun meillä on kokemusta tältä alalta, kun annetaan 15 vuotta ja teille, niin viite, ei tehdä 10 vuoteen yhtään mitään, niin sitten viimeisten viiden vuoden aikana kaikki hermostuvat ja yrittävät saada asiat tehtyä niin että sanoin, että otetaan tämä ensimmäinen pala ensin ja tehdään merkittävät muutokset ja sopeutukset, mukautukset silloin. Tässä on kiinnostavaa se, että jos voimme toteuttaa se, mitä meillä on suunnitelmassa, on koskien tätä ensimmäistä ajanjaksoa 2017-2023, niin sitten kaikki on jo valmiina teknologisesti, järjestelmän kautta, operatiivisesti, lupien puolesta. Ja näin ollen jos tuohon mennessä saamme todella toteutettua se, mitä on suunniteltu vuoteen 2023 mennessä, niin siitä voimme viedä panna lisää kasvua täytäntöönpanoon siitä eteenpäin. Se, mikä on nyt uutta rautateille, koskee sitä, että me haluamme äh, Euroopan unionille standardoinnin järjestelmän niin, että tätä samaa järjestelmää voidaan käyttää kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on suuri muutos verrattuna aikaisempaan rautateille. Se tarkoittaa, että jos sanotaan, että no, tarvitsen yhden, yhden tällaisen veturilaitteen, standardoinnin veturilaitteen Euroopan unionissa, niin sitten meidän on äh, sopeutettava infrastruktuuria. Mehän vaadimme infrastruktuurin hallintoa niin, että hyväksyttäisiin se, että meillä on nämä standardoinnit veturilaitteet. Tämä on merkittävä muutos ja näin todella rautateiden yhteentoimivuus edistyy. Periaatteet ja toimintatavat on nyt hyväksytty eri sidosryhmien piirissä. No jos halutaan saada standardoitu veturilaite, joka toimii kaikkialla Euroopassa, niin hän on vähennettävä aivan vähe- minimiin kansalliset vaatimukset. Ja tämä on se iso tehtävä. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Kaikilla on omat toiveensa, omat näkemyksensä, mutta kyllä meidän on todella saatava nämä ihan minimiin. Sitten tarvitaan selkeät, avoimet sääntelypuitteet ja kansallisista vaatimuksista olisi ilmoitettava. Jos halutaan, jos halutaan, että veturien pystyvän kul, kul, kulkevan maista toiseen, niin siihen menee miljoonia ja vuosi. Ei tämä ole mahdollista hyväksyä ja tämän aiomme muuttaa. Sitten tähän läpimurto-ohjelmaan. Niin olemme nämä määrittelyt sinne ottaneet mukaan, ne ovat olemassa, niistä on sovittu. Ja, nyt, ja, ja meillä on nämä ohjelmia koskevat määritelmät tuolla kohdassa kolme. Tätä tietenkin sopeutetaan niin kuin kaikkia ohjelmia aikanaan, mutta perusta on olemassa ja se on jo hyväksytty standardiksi. Sitten toinen asia, uudelleen tarkasteltu käyttöönottosuunnitelma on jo hyväksytty jäsenvaltiossa ja komissiossa. Saimme joulukuussa vahvistuksen, että näin toimimme. Meillä on kaksi aikaa. Ensin sitoumukset ja sitten tämä toinen ajanjakso ja siellä katsomme, mitä olemme saaneet aikaan vuoteen 2023 mennessä. Eli tämän ensimmäisen ajanjakson aikana olisi todella päästävä jo käytännön toimiin. Avainsitoumukset, jotka otimme mukaan tähän sotimukseen kaikkien sidosryhmien kanssa vuonna 2016 eh, tuossa muistiossa eh, todella mainitaan standardoitu veturilaite, joka toimii kaikilla Euroopan unionissa ja sitten tämä tyyppihyväksyntä kysymykset niin, että saadaan infrastruktuuri, joka on yhteen toimiva ja sääntöjä noudattava. Sitten vuodesta 2019 eteenpäin neljännen rautatiepaketin jälkeen e, virastolla, rautatievirastolla voi olla oma tehtävänsä täytäntöpanossa. Ja vielä viimeinen tärkeä asia täytäntöpanossa. Me tarvitsemme sopimuksen toimittajan, toimittavan teollisuuden kanssa. Meillä on keskustelemassa teollisuuden kanssa ja siellä on ymmärretty, mitä meidän tavoitteemme ovat. Ja tänään iltapäivänä jälleen lähden keskustelemaan operaattoreiden kanssa ja selitän taas jälleen kerran, millä tavalla tähän pureudutaan ja kuinka ongelmat ratkaistaan. Teollisuuden yhteistyö on hyvin tärkeä, on hyvin tärkeää puolustaa myös eurooppalaista teollisuutta, kun edessä on niin suuria Kiinan tasolla fuusioituneita yrityksiä ja muita aloitteita, joihin ryhdytään, niin Eh, jotka tulevat olemaan kilpailukykyisiä rautateillä, niin kyllä tässä on todella tarve yhdentää ja koordinoida paremmalla tavalla teollisuuden ehdotuksia. Meillä on nyt johtoasema teknologian kehityksessä ja sitä etulyöntiasemaa meidän olisi hyödynnettävä. Sitten ERTMS toimintasuunnitelman tarkoituksena on ensin täytäntöönpanna tämä läpimurto-ohjelma – ja sitten 2016-2023 eh, eh, tämä ensimmäinen vaihe. Meidän on todella saavutettava tavoitteet. Eurooppalaisena koordinaattorina minä kyllä tulen puskemaan tätä ihan niin pitkälle kuin päästään niin, että, että on mahdollisimman hyvät toden, eh, mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet. Tulemme keskittymään käytäviin, niin kuin Katrin mainitsi, koska siellä voimme todella osoittaa, että se, mitä me olemme kehittäneet jo vuosia, on, on järkevää. Tähän vielä palaan myöhemmin. Ja erityisesti ja rahtikäyttävien osalta, mutta myös matkustajien osalta voisin antaa esimerkin siitä potentiaalista, mitä teknologialla Pariisin, Lyon, Ranskassa. Sitä nyt tutkitaan, niin toivottavasti komission tuki. Sen sijaan, että tehdään uusia ratoja, niitähän tarvitaan, koska kapasiteetti edellyttää sitä Pariisin Lyonin välillä välillä. Vaihtoehdot ovat sellaisia, että täytäntöpanan ERTMS ja ranskalaiset olettavat, että, että 30 junasta sinne 80 junan, eli muutama biljo, miljardi, jotka tarvitaan rataan, niin äh, ne, ne käytetäänkin ERTMS. Tämä on siis teknologian potentiaali, jos se todella oikein toteutetaan. annan teille pari karttaa. Se on, ne kuvaavat nykytilannetta. Meillä on noin 7000 kilometriä. Sitten toinen kartta, jossa näytetään, mitä odotamme vuoden 2023 loppuun mennessä. Silloin meillä pitäisi olla 20 000 kilometriä rataa. Ja viimeinen kuva vielä. On totta, että teknisesti ei voida olla kauhean innostuneita ja motivoituneita, tai siis voidaan olla hyvinkin innostuneita, mutta mistä löydetään rahat, kuinka tämä rahoitetaan. Ja tässä minulla on kiinnitettävä huomenna siihen, että meillä on käytäväkohtaisia liiketoimintatapauksia, jos me täytäntöön panemme yhteen toimivuutta kaikilla yhdeksällä käytävällä, niin kyllä meillä tulee tässä myös voittoa. Jotkut toimivat paremmin kuin toiset, mutta kyllä ihan, ihan hyväksyttävän tasoista voittoa tulee meillä on nämä olemassa olevat käyttävät, mutta on sovittava myös jäsenvaltioiden kanssa, niillä on omat suunnitelmansa ja rahoitussuunnitelmansa rooli, niin, niin on myös katsoa, millaisia oletuksia jäsenvaltioissa tehdään niiden ohjelmien osalta, millaisia oletuksia tehdään käytävien osalta ja yritetään sitten yhdistää nämä molemmat niin, että voidaan toimia johdonmukaisesti suunnitelmien välin, välillä että huomioidaan myös todella nämä käytäväkohtaiset ehdotukset ja jäsenvaltioiden toiminta. Näin voimme sitten vakuuttaa paremmin tahot, joiden on tehtävä päätöksiä ERTMSstä ja käyttöönottosuunnitelmista. Uskon, että meillä on komission tuki ja olen oikein tyytyväinen, koska, mutta koska teidänkin tukenne ansiosta meillä on mahdollisuus tehdä näitä valtavia investointeja. Tarvitaan myös yhteistyötä EIPn kanssa se sujuu hyvin. Meillä on pari mahdollisuutta rahoituspuolella, mutta nyt todella ollaan jo konkretian puolella. Meillä on korkean tason prioriteetteja ja erityisesti tulevina kuukausina vuosina prioriteetti annetaan varmasti näille standardoitaville veturilaitteille, mutta mennään myös blendaukseen, julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen sekoitukseen ja sitten meillä on esiin myös käytettävissä. Viestini sidosryhmille olisi sellainen, että meidän pitä, ei pitäisi katsoa tätä tälleen perinteisesti, että jos rautatielle tarvitaan rahaa, niin sitten lähdetään kirjaamaan hallitukselta. Ei, vaan kyllä me voimme tehdä paljon enemmän vähemmällä. Ja tässä ei ole toimittava ainoastaan jä, jäsenvaltioiden tasolla, vaan myös infrastruktuurin ähm, hallinnoijoiden ja operaattoreiden keskuudessa. Ja kun kaikki nämä yhdistetään, niin sitten nämä konkreettiset hankkeet, ja korostan nämä ovat konkreettisia hankkeita, konkreettista täytäntöönpanoa, niin tämä on aivan merkittävimpiä eurooppalaisia hankkeita, joissa voidaan osoittaa, että meidän panoksemme väestön hyvinvoinnille on todella, on todella myönteinen. Kiitoksia. Kiitos paljon meidän koordinaattoreillemme. Minä haluan muistuttaa, että saatte meidän valiokuntamme täyden tuen työllenne ja olette siinä jatkuvasti kiinni ja mukana. Nyt jatkamme keskustelua. Ennen kuin annan teille muille puheenvuoron, niin annan äh, Rova Trotmanille vielä muutamaksi minuutiksi puheenvuoron. Hän haluaa lisätä joitakin elementtejä näistä käytävistä. Tiedän, että teitä kiinnostaa suunnattomasti tietää, mikä on nykytilanne kun on kyse Pohjoismeren Baltian alueen äh, pilottihankkeesta, joka kulkee Rail Baltica ihan muistuttaakseni teille siitä toisesta työsuunnitelmasta, jota ehdotettiin jo muutama viikko sitten. Me olemme saattaneet loppuun analyysin, syvältä käyvän analyysin, jossa puhutaan teknisistä ominaispiirteistä tässä käytävässä. Me olemme myös päivittäneet luettelon hankkeista, mutta tämä on jatkuvaa elävää prosessia, jatkuvaa päivittämistä. Eli tänä päivänä me emme enää Meillä on 80 miljardia näille hankkeille. Meillä on 98 miljardia näissä hankkeissa. Tämä on siis ihan suoraa vaikutusta siihen, mitä nämä perushankkeet vaikuttavat tässä kun Maltian alueesta, Baltian merestä, ja ne myös vaikuttavat muihin hankkeisiin, ja siihen kaikki osapuolet ovat tiukasti sitoutuneet. Me olemme työstäneet myös kapasiteettikysymyksiä solmukohtia kaupungissa ja me olemme myös pullonkauloja kaupungeissa. Me olemme myös käyttäneet kaikkia keinoja voidaksemme optimoida tarjotun rahoituksen. Ihan muutamalla sanalla toinen kuva, jossa puhutaan funding and financing. Meillä on tästä hyvät tulokset, kun puhutaan vuodelta 2014-2015. Se on mainittu kohdassa 3 miljardi euroa yhteisrahoitusta joka on myönnetty 19 hankkeelle käytävässä, mutta 293 miljardia 18 hankkeelle, jotka olivat hankkeita, jotka jaamme muiden käytävien kanssa. Kohesioalueen maat, Puola, Liettua, Latvia, Viro tulivat tässä mukaan, kun oli kyse 9 miljardista eurosta, jotka tulivat E, e, esirahoituksesta TENTI verkkotyöstä vuoteen vuoteen 2023 nämä hankkeet menevät ulottuvat myös meidän käytäväämme. Sitten oli myös eri SIR-hankkeita, jotka on allekirjoitettu ja hyväksytty, kuten esimerkiksi kun on se Tallinnan lentokentän muutostöistä, Blankenburg-Rotterdam-tunnelista, ja Riikan kaupungin lentokentästä eri eri-tyyppisiä asiakirjoja vai muutamia mainitakseni. Meillä on myös erittäin vahvaa toimintaa. Me olemme halunneet eteenpäin viedä hankkeita kokonaisuudessaan koko tämän ajakson aikana. Sen jälkeen kun tapasimme toukokuussa 2015 36 matkaa, viisi erilaista foorumia näille käytäville. Meillä on työryhmä, joka kokoontui viimeksi eilen Liesin kaupungissa. Peter Balashin kanssa on kyse Pohjoismeren välimeren käytävästä. Se oli erittäin mielenkiintoista, kun on kyse sisävesiliikenteestä ja väylistä. Meillä on myös työn alla Baltic Adriameren käytävä, kun valmistetaan kokousta syyskuulle uusista kaupunkisolmukohdista meillä on myös useita tapaamisia ennakoituja virallisella tasolla Baltian rautateiden yhteydessä. Puhun teille vielä sitten suunnitelmasta Baltian rautateiden tai raideliikenteen suunnitelmasta. Siinä on kyse 22 miljardista eurosta, jonka avulla on voitu rahoittaa hankkeita neljästä maista Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Te voitte nähdä, että me olemme erittäin pitkällä tässä, koska vuonna 2015-2017 tutkimukset on viety läppuun. Meillä on hallitusten välinen sopimus tammikuulta, joka on nyt ratifiointia vailla äh, kyseisissä parlamenteissa 2018 tulemme saamaan tämän teknisen design-työn 2020 viemme loppuun nämä hankkeet, kun puhutaan välttämästä maaperästä näiden toteuttamiselle ja välttämättömästä rakennustöistä. Ne on jo käynnistetty, valmisteleva työ on jo käynnissä ensi vuoden alusta. Sen avulla voimme pitää kiinni aikarajasta vuodelle 2020. 25, jotta voimme saada tämän työt loppuun pääviedyksi vuonna 2030. Me olemme tietysti riippuvaisia töistä, joita Karel Vink tässä vie erittäin loittokaasti eteenpäin, jotta tämä hanke tämä uusi hanke Rail Baltica onnistuisi, se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteen me haluamme saada kapas- optimoida meidän kapasiteettimme myöskin ka- matkustajaliikenteelle ja ainoastaan rahtiliikenteelle. Me ole, en puhu tässä enempää, no olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Ihan vihoviimeinen yhteenveto lopuksi, mitä me voimme kumpainenkin sanoa, että mitä nopeammin me etenemme, mitä paremmin me etenemme, sitä me huomaamme, kuinka paljon on vielä tehtävä edessä. Olemme erittäin iloisia voidessamme keskustella teidän kanssanne, millä keinoin tämä työ viedään todella loppuun. Kiitos paljon Katrin. Kiitos paljon herra Vink teidän esityksestänne. No niin. Nyt avaan keskustelun. Annan välittömästi puheenvuoron meidän esittelijöille. Markus Piper aloittaa. Olkaa hyvä. Ja ganz herzlichen Dank für... Oikein sydämestä kiitokset näistä alustuksista. Katrinin hän tunnenkin myös tapaamisista vaalipiirissä. Niin Katrin, täällä istun. Tapasimme vaalipiirissä, niin silloin esiteltiin jo joitain hankkeita, jotka saivatkin hyvän vastaanoton. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäinen esiristä. Tämä väline. Pitäisikö tätä ehkä vähän rehellisemmin käsitellä? Mielestäni Esir keskeisimmissä maissa edullisen rahan aikoina ei ole oikein järkevää sitä käyttää. Ehkä sitten, jos investointipankin osaaminen otetaan mukaan, mutta ihan noin rahoitusteknisesti. Siinä ei ole paljonkaan järkeä. Tällaista palautetta ainakin olen saanut liikenneministeriön kautta potentiaalisilta hankkeiden toteuttajilta. Esirin siis liittyen ensimmäisenä. Ja sitten Katrin Trautmannille. puhutte siitä, että Liettuassa ja Latviassa vuoteen 2023 pitäisi lisää 6 miljardia euroa investoida liikennekäytäviin. 6 miljardia. Kaksi maata. Ehkä ymmärsin väärin. No, voit, voit vastata. Olin hyvin yllättynyt siitä, mistä tämä luku tulee, kun vuoden 2020 jälkeiseen aikaan ei ole oikein sitovia lupauksia annettu liikenneinfrastruktuuri-investointien osalta. Viimeinen kysymys myös molemmille koordinaattoreille. Onko kokonaiskäsitystä, kun täällä parlamentissa kovasti on kiistelty kohesiomaat, muut maat, aluekehitysvaliokunta, liikennevaliokunta. Kompromissin aikaansaaminen ei ollut helppoa. Onko teillä kokonaiskäsitystä siitä, miten verkkojen Euroopan välinen rahoitus on jakautunut maakohtaisesti? Ja onko niin, että varoja ei ole käytetty ja että tarvitaan vielä uusia hakumenettelyitä? Kiitos. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Ja herzlich. Niin sydämestä kiitokset. Ensin kiitos oikein paljon herra Vink tai herra yhteentoimivuus oikeastaan sanoisi Mr. Interoperability. Kaikesta työstä olen kahdeksan vuotta ollut tässä työssä mukana ja kahdeksan vuotta Vink on aina ollut se henkilö, joka on todella taistellut raideliikenteen yhteen toimivuuden puolesta. Katrin, Parahin Katrin, mukava nähdä sinua täällä Euroopan parlamentissa. Jälleen sydämestä tervetuloa. Kysymykseni menevät TNT-käytävien kaupunkien solmukohtien suuntaan. Katrin, sinun aiheeseesi. Toissa viikolla meillä oli aamiaistapaaminen puheenjohtajan johdolla. Siellä tämä aihe oli esille, Ja kun digitalisoinnista nyt puhutaan, niin tämä on enemmän teoriaa ei käytäntöä. Jos ei realistisesti pystytä täytäntöönpanemaan tätä, ja se ei onnistu, koska monilla Euroopan unionin alueilla, myös Saksassa muuten, sivumennin sanoen, ei ole teknistä infrastruktuuria 4G, 5G, lähinnä 5G puuttuu. Tiedän, että toimivalta on jaettu tässä jäsenvaltiolle ja osittain Saksan osavaltioidenkin kesken. Euroopan unionista tulee vielä tukivaroja, mutta loppujen lopuksi tele operaattorit, yritykset päättävät, kuinka, kuinka paljon rakentavat ja investoivat mihinkin. Tämä on kovin hankalaa, kun puhutaan digitalisoinnista ja automatisoinnista, että verkkoja puuttuu. En ole oikein varma nyt, miten te koordinaattoreina keskusteluissa paikan päällä voisitte ehkä puuttua asioihin. Miltä tämä asia näyttää teidän silmissänne? Tämä minua kiinnostaisi. Ja lisäksi kiinnostaisi arvio, kun ihan oikein puhuit siitä, että kaupunkien solmukohdat tuovat mukanaan monia etuja, mutta tuovat mukanaan myös haittoja. Ja jos Saksan tulkkauksesta oikein ymmärsin, niin saasteet ja melu esimerkiksi ovat näitä haittoja. Euroopan komissiolta odotetaan 31. päivä toukokuuta muun muassa eurovinjettidirektiivin uudelleen tarkastelua. Siinähän puhutaan ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä. Mikä olisi koordinaattorina, Katrin, sinun suosituksesi – komission suuntaan, muun päiväosaston suuntaan. Mitä sinne välttämättä tarvitaan? Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Päästöt, meluhaitta, enkä, ehkä ruuhka. Pitäisikö nämä kaikki sisällyttää sinne? Lähivuosina varmasti keskustelemme tästä aiheesta lisää. Kolmas kohta. Palaisin vielä innovaatioihin. Niitähän meillä on, mutta päivittäisessä elämässä niitä ei voida täytäntöönpanna, koska jälleen kerran infrastruktuuri puuttuu. Tässä ajattelisin LNG, vety ja sähköautojen latauspaikkoja, huoltoasemia siis, tätä verkostoa. Vuoden 2016 marraskuun loppuun hän oli tarkoitus, että jäsenvaltiot esittävät kansalliset suunnitelmansa siitä, miten tulevaisuudessa ajatellaan, että tätä infrastruktuuria rakennetaan. Eilen komission jäsen Bulge oli täällä. Nyt tiedämme, että 19 jäsenvaltiota on ottanut kantaa tai esittänyt toimintaohjelmansa, mutta yhdeksän suunnitelmat puuttuvat edelleen. Ja komission varmasti tulisi tässä nyt selkeästi toimia. Clean Power for Transport-aiheesta. Missä ovat tässä suurimmat käytävien ongelmat? Ja miten jäsenvaltioiden kanssa päästään näistä ongelmista ja miten me parlamenttina mahdollisuuksien mukaan voisimme jotenkin auttaa ajatellen lainsäädäntöehdotuksia tai valiokunta-aloitteisia mietintöjä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon edustaja Hertog, sitten edustaja Kramer. Minäkin kiittäisin näistä alustuksista. Totta kai on mukavaa, että olette täällä. Saamme hyvät yhteydet. Karel Fink, jos sanotaan rautateille, että 50 vuodessa pitää tehdä jotain, niin uskon tuon ihan heti. Tämä on oma kokemukseni. SNCBn johtajana on saanut varmasti viiden vuoden aikana ja riittävästi kokemusta siitä, miten rautateillä toimitaan. ERTMS, rautatieliikenteen hallintajärjestelmä, 50 prosenttia päästöjen leikkausta, 15-20 prosenttia enemmän turvallisuutta, on puhuttu onnettomuuksien vähentämisestä ja 30 prosenttia lisää kapasiteettia. Tietenkin kustannuksia pitää, voidaan näin vähentää, koska kenttäjärjestelmä on toisenlainen kuin tietokone tekee työnsä. Win-win-win tilanne, kaikki kaikin tavoin voitetaan, mutta kuitenkin menee vuosikymmeniä tämän panemiseen. Minulla olisi siis kysymys. Kansin ja Puolan rajan välillä 400 miljoonaa euroa on käytetty uuden yhteyden – rakentamiseksi, nyt kun ajatellaan tätä raideläveysongelmaa. Nyt alueellista liikennettä ei siellä oikeastaan enää ole. Minulle on kerrottu, en tiedä pitääkö tämä oikein paikkaansa, että puolalainen järjestelmä ei ole sinne rakennettu eikä ERTMS, vaan Venäjän järjestelmä. Vähemmän, vähemmän vetureita, osittain venäläisiä Joten hyvin vähän junia, jos on oikeat järjestelmät. 400 miljoonaa infrastruktuurin parantamiseen siis. Ja sitten olemme juuri tuossa ERTMS-ongelmassa. Ei voida käyttää tätä järjestelmää, siellä ei ole mitään liikennettä, joka voisi sitä käyttää. Eli minun kysymykseni kuuluu, kenen virheestä tässä on kyse? Koska komissio sai tästä tietää, koska Raffink ja Katrin Trautman – koska käytämänhän pitäisi olla ensimmäinen askel tähän normaali, eurooppalaisen normaalileveyden suuntaan. Kymmenen vuotta on keskusteltu jälleen tästä ERTMS tai ei-ongelmasta. Eli haluaisin mielelläni tähän kysymykseen vastauksen toiseksi. Rail Baltica. Olen kuullut, että Virossa vastustetaan nyt tehtyä valintaa. Jotkut sanovat, ekologisista ympäristösyistä, toiset sanovat, että haluavat toisenlaisen reitin maan omistussyistä. Haluaisin tietää vähän teiltä lisää tästä. Pari viikon kuluttua ollaan Tallinnassa ja Vilnassa jälleen. Ja sitten yhdistelmä liikenne. Konttien pitäisi voida siirtyä rekoista ja laivoilta ilman ongelmaa raiteille. Jos nyt nämä monsterirekat hyväksytään, silloin ne ovat pitempiä ja nämä kontit eivät sitten mahdukaan enää juniin. Ja tämähän olisi ihan katastrofi, kun olemme pitkään tehneet työtä sen eteen, että pitää voida liittää yhteen eri liikennemuotoja. Eli onko teillä tietoa tästä kysymyksestä? Muuten vielä sydämelliset kiitokset. Rail Baltica on tietenkin edistynyt kovasti. Ja me puhumme aina Baltian maista, mutta kun tuntee näitä maita paremmin, niin Viron, Latvia ja Liettuan välillä on suuret ongelmat. Koordinaattori Trautman on tehnyt tässä paljon työtä. Tätä edistetään varmasti rahasta, jolle niinkään kyse, vaan niin itse täytäntöönpanosta nyt. Toivon siis menestystä tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos paljon herra Kremer. Herra Ferner, nyt te saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös Katrin ja Karelle. Me olemme aina seuranneet hyvin läheisesti, miten koordinaattoreiden yhteistyö sujuu kansallisten hallitusten ja liikenneministeriöiden kanssa. Se, että tämä yhteistyö on hankalaa, on meille kaikille tuttua ja kollega Kramer juuri sanoikin, että tässä kuluu pitkän aikaa, mutta olen kyllä kuitenkin vaikuttunut siitä, mitä edistystä on tapahtunut, myös siitä, mitä Karel sanoi. Että suuret toimijat tuotannossa, kehityksessä ovat nyt ymmärtäneet, että Euroopassa on kunnon markkinat ja että tekninen yhteentoimivuus on valtavan tärkeää, jotta lopulta voidaan palvella tässä asiakasta. Jos ERTMS-järjestelmää voidaan järkevästi käyttää ja kapasiteettia voidaan lisätä hyvin toimivilla linjoilla, kuten Pariisin ja Lyonin välillä, niin tämä on aivan merkittävää. 30 prosenttia lisää kapasiteettia. Kyllä se tarkoittaa jo ihan uskomattoman tiheää liikennettä. Ja silloin tarvitaan tietenkin turvallisuusjärjestelmä. Siellä pitää olla valvontaa, jos myös yhdistellään suurnopeusjunia, alueellispaikallisjunia ja ehkä tavaraliikennettä. Jos tavaraliikennettä halutaan laajentaa, niin tämä tarkoittaa tietenkin myös jotain kaupunkialueille, tiesti asutuille alueille, lisää melua siis. Ja me olemme neuvotelleet ja päättäneet rahoituksesta myös silloin, kun voitaisiin esimerkiksi juniin saada modernimmat jarrutusjärjestelmät. Onkohan tämä sellainen aihe, joka on ollut teillä myös esillä? Minä olen aina sitä mieltä, että Euroopan tasolla – pitäisi luoda oma konsortio suunnopeusjunien tuottajayritysten kesken. Jos katsotaan Airbusia, niin se on loisto esimerkki siitä, että eurooppalaiset tuottajat, suunnopeusjunia sanoi, mutta että lentoliikenteen alalla voidaan tarjota vähän vastustusta amerikkalaisille. Muuten jäädä muiden jalkoihin. Ja näin ei saisi käydä nyt raideliikenteen osalta. Jotkut tekevät yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Sielläkin on omat järjestelmät, turvallisuusjärjestelmät junissa. Meidän pitää kehitellä omia järjestelmiämme. Tässä on ihan hyviä aloitteita. Kiitokset. Mutta keskeinen kysymykseni olisi, pääsemmekö etenemään tässä Alstomin, Siemensin, Bombardien ja mitä muita niitä onkaan, italialaiset myös, joilla on omaa kehitystä. Painottaisin yhä uudestaan tätä. Se on keskeinen kysymys. Yhteen toimivuus, kaikki toimii yhteen. SNCF ja Deutsche Bahn ovat tehneet tällaisen yhteisyrityksen. Ja sanottiin, että nyt pitää ensin tekniset kysymykset selvittää, mutta periaatteessa sitten myös rahoituskysymykset selvitetään. Kaikkihan on siinä mukana. Avoimuutta mutta jotenkin sääntelyviranomainen lisää kilpailua ja niin edelleen, edelleen. edelleen. Meillä on kaikki mahdollisuudet jo. Nyt tämän tätänpanoa. Ja te kaksi ovat, olette hoitaneet tätä hyvin avantgardistisesti. Kiitos. Madame Virkönen. Vir- Virkkunen, Van de Kamp Gentlemanin antaa puheenvuoron Virkkuselle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää koordinaattoreita. Mä uskon, että teidän esityksenne olevat kovin inspiroivia. Me tiedämme, että vähän hiilistäminen ja digitalisointi ovat nämä meri, me, suurimmat megatrendit Euroopan liikennesektorilla tällä hetkellä, joten uskon, että tämä teidän lähestymistapanne on erittäin kiinnostavaa käyttäviemme pitäisi toimia ikään kuin testeinä innovoituja varten. että pyrimme hakemaan teitä, joten, joilla voisimme lisätä digitalisointia näiden käytävien kautta. Ja uskon, että tämä on oikein hyvä idea, koska tiedän, että paljon potentiaalia löytyy kyllä digitaaliteknologiasta ja, ja näistä liiketoimintamalleista, erityisesti liikennesektorilla. Mutta täällä on myös suuria eroja jäsenvaltioiden välillä jo tällä hetkellä ja teknologiakin kehittyy hyvin nopeasti nyt on meidän suurin haasteemme Euroopan tasolla toimia niin, että vältetään pirstoutumista digitalisoitumisessa. Kun puhumme digitaalista sisämarkkinoista ja liikenteen sisämarkkinoista, niin se on toki, se on toki aivan tämän sisämarkkinoiden ytimessä. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja sen pitäisi merkitä sitä, että Paljon koordinaatiota tarvitaan ja tarvitaan tukevat puitteet Euroopan tasolta ja ohjausta ja sään, usein sääntelyäkin ja, ja standardeja. Ne ovat hyvin tärkeitä niin, että voimme taata sen, että meillä on hyvin toimivat yhdennetyt markkinat Euroopan tasolla. Kuten täällä mainitsitte, kertomuksessanne meidän on puututtava moniin tärkeisiin asioihin, myös mukaan lukien tietosuoja, kyberturvallisuus ja yhteentoimivuus muun muassa näistä käytävistä, nehän tarjoavat paljon mahdollisuutta rajatydetyölle yhteistyölle, tutkimukselle myös jo, jo tässä käynnistysvaiheessa. On hienoa, että olette korostaneet tutkimusten, tutkimuksen ja eh, tutkimuksen roolia ja pilottihankkeitakin pitäisi kehittää. käytävien tasolla. Tiedämme, että digitalisointi on muuttamassa sitä, kuinka liikkuvuuspalveluja tarjotaan ihmisille ja kuinka ihmiset eh, liikkuvat myöskin. Tiedän, että teille on hyvin tuttu tämä malli liikkuvuudesta palveluna. Suomessakin tämä on meille tuttua. Eh, Suomessa on sellainen tyyppinen yritys, ympäristö, joka tukee uusia digitaalisia liiketoimintamalleja ja palveluita. Pidämme tätä tärkeänä välineenä tulevaisuutta ajatellen. Katrin Trotman mainitsi täällä, että taikka että näistä lippulaivahankkeista. Komissiossa olisikin aika kiinnostava kuulla tarkemmin, minkä tyyppisiä hankkeita meillä saattaisi olla lippulaivahankkeena Euroopan tasolla. Yksi tärkeä osa meille päätöksentekijöinä tietenkin koskee tätä rahoitusväline puolta Euroopan tasolla. Mikä, minkälaisena näette näiden roolin, kuinka suuri kuilu siellä on tarpeiden ja investointien välillä Euroopan tasolla? Onko meillä riittävästi rahoitusvälineitä Euroopan tasolla ylipäänsä? Ja onko neitä riittävän hyvin koordinoitu niin, että ne toimisivat yhdessä. Nyt haluaisin kiittää teitä tästä työstä, koska on todella hyvin tärkeää, että pyrimme käyttämään näitä käytäviä eh, niin, että saamme digitalisoinnin ja innovoinnin aivan uudelle tasolle Euroopassa. Tätä juuri tarvitsemme. Kiitoksia. Kiitos paljon edustajan Van Kamp, erittäin nopeasti. Puheenjohtaja, Minulla olisi paljon kysymyksiä, mutta kun kello on näin paljon, haluaisin kysy- kuulla vastaukset, niin puhun lyhyesti. Katrin Trautman, Kiinan investoinnit Baltian maissa kiinnostavat. Kuulimme, että ensinnäkin Moskovan kautta Riikaan ja Varsovaan rautatieyhteys. Miten tämä vaikuttaa työhön? Tämä on tärkein kysymykseni tällä hetkellä. Kiitos. Hyvät koordinaattorit, meillä on kovin vähän aikaa jäljellä. Nyt te voi, teidän pitää tehdä jotakin yliinhimillistä, tehdä jonkinlainen, jos te voitte kolmessa neljässä minuutissa vastata kaikkiin näihin kuultuihin kysymyksiin. Se olisi todella loistavaa. Oletteko valmiit tähän koitokseen? Karel Vink aloittaa. Olkaa hyvä. Pyrin vastaamaan tähän minulle annettuun haasteeseen. Ensimmäinen kysymys käsitteli investointeja ja varojen jakautumista. Minun on vähän sanottava, että tässä mielessä minun prioriteettini tällä hetkellä oli ensinnäkin tutkia näitä käytäviä, tarkastella, mikä on niiden taloudellinen oikeutus ja tämän taloudellisen oikeutuksen myötä tarkastella komission kanssa ja, ja komission eri yksiköiden kanssa, mitkä ovat rahoituslähteet, joita voitaisiin toteuttaa ja käyttää. Mitä nyt voin sanoa? Meillä on hyvät yhteydet alueiden komitean kanssa ja tässä mielessä rahoitukselliset keinot, joita nyt on jo käytetty, niistä keskustellaan paljon avoimemmin kuin aiemmin. financing and really... Ja sitten rahoitus ja täytäntöönpano. Reinin Alppien käytävä saadaan päätöksen vuoteen 2022 mennessä. Ja tässä on nähtävä, että koko korin, käytävä konsepti on järkevä ja tässä mielessä on saatava tietoa myös innovatiivisista alustoista rahoitusta ajatellen. Edustaja Hertug puhui infrastruktuurista ja viestintäjärjestelmistä, joita tarvitaan, jotta voidaan toteuttaa koko ohjelma niin tehokkaasti kun haluamme. Se on ratkaisevan tärkeää. Viestintäjärjestelmän osalta sanoisin, että meillä on nyt järjestelmä, joka on käytössä ja meidän on tehtävä päätös uudesta tietojärjestelmästä – Vuoden 2020 vuoden aluksi luultavasti voimme nähdä, mikä on uusi viestintäjärjestelmä ja samaran korvaava järjestelmä. Ja sitten vielä yksi kommentti, jonka haluaisin lopuksi esittää. Se on yleinen kommentti. Edustaja Kramer, todella arvostan työtä, jota tehtiin myös, kun te olitte valiokunnan puheenjohtaja. Turhau onnistumisen saattaa liittyä siihen, että ei saada riittävän hyviä tuloksia riittävän nopeasti, mutta turvallisuus, kapasiteetti ja kustannukset ja laatu, nämä kriteerit, jotka mainitsitte, luovat todella pohjan. Koska olen esittänyt tämän uuden ohjelman, jonka pohjalta erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että kuluttajan, asiakkaan on oltava tyytyväinen. Ja junayhtiöillä on tässä tärkeä rooli. Kokonaisuudistus, joka on tässä ohjelmassa, jota halutaan nyt panna sisällyttää tämän ajatuksen 2017-2030 vuosille. Sitten kunnin kysymys Kyllä tämän alan pitäisi ymmärtää, että tässä on nyt haaste, hyvin tärkeä haaste. Jos kunnollista rakenteesta ei huolehdita, jos ei lähdetä kumppanuksiin, yhteistyöhön tai lopulta integroitumaan. Nyt puhumme Siemensin ja Bombardien yhteydestä esimerkiksi. Tämä on kriittisen tärkeää, koska muuten ei saada kunnollista mittakaavaetua, jota tarvitaan, että voidaan kilpailla kiinalaisten ja japanilaisten, jotka ovat jo markkinoillamme – Tämä on kysymys, josta olen keskustellut useat kerrat näiden yritysten johtajien kanssa. He varmasti tiedostavat tämän. Nyt kolme kuukauden välein me käymme peruskeskustelua strategiasta, merkinnäntöjärjestelmistä, pari kertaa myös näiden yritysten johtajien kanssa. Mutta olen kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän tulisi vauhdittaa tätä kehitystä. Meillä kuluu tässä aikaa aivan liikaa. Edustaja Virkkunen ja Van der Kamp saavat ehkä Katrinilta vastaukset, mutta yhtä seikkaa haluaisin painottaa. Me voimme kehitellä teknologiaa vaikka kuinka, kirjoittaa kirjoja loputtomiin tästä ja saada kaikki asiakirjat, joita tarvitaan kaikilla tasoilla, komission, viraston, jäsenvaltioiden tasolla ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta – Loppujen lopuksi minun kokemukseni on se, että henkilökohtaiset yhteydet komission edustajien ja koordinaattoreiden ja paikan päällä jäsenvaltiossa toimivien kesken on ratkaisevan tärkeää. Saksan kanssa korkean tason komitea, jossa on korkea edustaja – ministeriöstä ja infrastruktuurin johtaja minä itse. Me tapaamme kolmen kuukauden välein ja katsomme, mitä tarvitaan päätöksentekoon ja sitten päätökset tehdään. Ja näin tämä järjestelmä toimii. Tätä yhteistyötä pitäisi laajentaa. Henkilökohtaiset yhteydet, keskustelut ihmisten kesken on ymmärrettävä, mitkä ovat aidot paikan päällä esiintyvät ongelmat, operationaaliset ongelmat. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jos tätä ei tehdä niin silloin on ihan turha ajatella, että kaikki toimii vain asiakirjan pohjalta. Kiitos. Kiitos paljon. Herra Flink, sitten Katrin Trautman. Sen rahoituspuolesta olemme sitä mieltä, että tämä Verkkojen Eurooppa on erittäin tehokas väline. Ne on pitkänä aikavälinen infrastruktuurihankkeesta kyse siinä ja todella tämän, näiden panosten kautta voimme todella saada vaikutuksia aikaan ja saamme äh, hankkeelle lisäarvoa. Sitten esiristä, jos tätä, kun tätä arvioimme, olimme vähän varovaisia, mutta nyt meillä on 36 äh, projektia ja 25 niistä ovat todella liikennettä koskevia hankkeita. Voidaan ajatella, että kyllä tämä oli oikein hyvin tehty ja hyödyllinen harjoitus, mutta tässä erotetaan tosistaan hankkeita, jotka voivat mennä suoraan rahoitusmarkkinoille. Tämä pätee Alankomaihin, Saksaan, maihin, joissa, josta löy- jossa on niin helppo päästä tavanomaisille rahoitusmarkkinoille. Esir voi olla hyödyllinen, mutta meidän on osoitettava se. 36 hanketta siis 40, 14 prosenttia on tuettuja, eli ei hullumpaa. Sitten blendauksesta. Meillä on tämä niin sanottu sekarahoitusblendausjärjestelmä. Koordinaattorit tukevat vahvasti sitä, että meillä olisi riittävästi verkkojen Eurooppaa ja horisontaalisia hankkeita energia- ja liikennesektoreiden välillä – koska nämä verkostot ovat tarpeellisia. Tämä onkin tarpeen. Meidän on löydettävä rahoitustukea näihin tyypillisiin hankkeisiin tämän vastauksena jäsenen kysymykseen. Ja sitten meidän on optimoitava käytettävissä olevia välineitä niin, että saamme täydentävyyttä näihin eri järjestelmiin ja saamme sitten riittävät summat käyttöön. Verkkojen Euroopan vaikutukset olivat oikein positiivisia. Näemme, että nyt rahoitusmarkkinat luottavat paremmin TNT-politiikkaan nyt kahden kuukauden jälkeen. Sitten vero, päästövero, uskon, että on hyvin tärkeää, että meillä on uusi järjestelmä, uusi väline, jotta saataisiin tuloksia. Tässä tietenkin meillä on ollut, voi olla kaiken näköistä vapaaehtoista politiikkaa, mutta kyllä me tarvitsemme myös tällaisen pedagogisen järjestelmän. Joten kyllä tarvitsemme tämän tyyppisiä välineitä, joiden, joista saamme lisää potkua ja lisää tehokkuutta vähän hiilistämiseen. Sitten lippu laivahanke vähän hiilistämisen osalta. Me katsomme, mitkä kunkin kussakin käyttävässä ovat, ovat niitä hankkeita, jotka ovat arvokkaita esimerkkejä. Ja sitten otamme ne eh, etulinjaan ja osoitamme, että nämä ovat toimivia ja hyödyllisiä ja rahoituskin löytyy. Tavoitteena on todella, todella saada näitä lippuja hankkeita jokaista, jokaista hanketta varten. Sitten massaliikkuvuus, se palveluna, taloudellinen malli. Tätä varten siitä meidän on keskusteltava turvallisuus, vakuutukset ja tietojen käsittely. Nämä ovat näitä usea ongelmia ja jos meillä olisi mieli- valiokunta-aloitteisia mietintöjä, niin voisimme antaa omia pohdintojamme teidän käytettäväksi. Tiedän, että parlamentin jäsenet voivat täällä tehdä merkittäviä panoksia seuraavaa rahoitusnäkymän kautta varten. Eli ei pidä, niin, että jatketa, ei pidä toimia niin, että jatketaan vain vanhojen välineiden kanssa ja parantaa niitä, vaan voidaan myös Eh, tarjota sisältöä ja jos olemme jatkuvuutta, voimme osoittaa, että jatkuvuudella on myös sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä kaikille eurooppalaisille. Tämä oli siis eh, strategiamme Baltikaan, Baltian alueen rautatiehanke oli oikein myönteinen. Se esiteltiin Riassa ja se esitellään myös eh, myöhemmin. Ja tietenkin voimme lähettää tästä CBAsta jäsenille tulokset. Olemme nyt vaiheessa, jossa meillä on jäsenvaltiot jatkuvalla tavalla mukana. Jonkun verran täällä on hallinnolliseen taakkaan riittyviä ongelmia agendalla, mutta emmeköhän me saa tämän valmiiksi. Viran, Viro vastustaa aika vahvasti. Kyseessä ei ole ainoastaan ympäristökysymyksiin liittyvä vastustus, vaan Siinä on erityyppistä vastustusta, jota me sen vakavasti huomioin ja kyllä meidän on oltava avoimia argumenttiemme kanssa, koska paljon vääriäkin viestejä tässä keskustelussa on kuultu ja meidän on nähtävä ja tavattava kaikki Baltian maiden sidosryhmät niin, että saisimme luottamuksen sieltä se on, se on vaikea ja sitten seuraavassa vaiheessa meidän pitää saada väestö mukaan. Tämä on nyt meidän tilaisuutemme saada aikaan tämä infrastruktuuri nyt aikaan. Jos jotkut kuvittelevat, että, että asiat voitaisiin hoitaa toisella tavalla tai, tai voitaisiin lykätä, niin, niin se on kyllä pieleen mennyt ajatus. Haluamme lähettää vahvan viestin ja toivon, että tämä valiokunta puheenjohtajien jäsenten avulla voi myös tehdä selväksi, että on hyvin tärkeää nyt osoittaa, että näin merkittävä hanke, jotka Itä- ja kohesiomaissa on nyt kuudesta ainoa sinne sovellettava maa. Ne on todella tärkeää, että kaikki ovat mukana ja, ja että saadaan laadu, laadukas hanke aikaan. Tämä on myös velvollisuus Euroopan unionille. Tiedän, että meillä on Suomen tuki, meillä on myös nyt Puola sitoutunut ja kesäkuussa avataan osa radasta, joka ulottuu Sadovneen asti ja sitten Bialistiitistä Kaunasiin. Se on sitten seuraava vaihe. Tämä on jatkuva prosessi. Olen nyt vähän optimistisempi kuin aikaisemmin, mutta niin kuin kollegani tässä, niin tiedän, että, että meidän on edelleen jatkettava päättäväisesti niin, että, että loppuunkin asti päästään. le Kiitos paljon Katrin. Aika on jo käynyt loppuun. Te olette hyvin määrätietoisia, mutta sitä pitää jatkaa pitkällä aikavälillä. Ei tuloksia saada heti. Pitää juosta, mutta ei liian nopeasti, koska pitää myös vähän omata sitkeyttä ja kestävyyttä, jotta viedään hankkeet hyvän loppuun. Pyydän liikennevaliokunnan puolesta vielä kiit- saada kiittää teitä. Te olette aina tervetulleita meidän valiokuntamme kokouksiin ja on ihan totta, että me säännöllisesti käymme tätä vaihtoa ja keskustelua, koska nämä käytäväkysymykset ovat meille todellisia hankkeita, joissa yhdistetään liikennemuotoja Euroopassa, joilta Eurooppa suunnattomasti tarvitsee. Kiitos paljon ja vielä loppuaplodit teille. Ja tap, hyvät kollegat, tapaamme seuraavan kerran kokouksessa Brysselissä 30. päivä toukokuuta kello 15. Kiitos paljon. Ja erittäin hyvää iltapäivää. Ja haluan sanoa, että täällä on myös Viron tulevan puheenjohtajakauden edustajia läsnä. Kiitos paljon ja kiitos paljon tulkeille, että jäitte 10 minuuttia yli aikaa. Kiitos paljon. Yeah.